tyhjää hyväksytty. 50. Seuraavana 52 vai 50. Viisikymmentäkaksi kahdessa osassa. Nyt kannattaa ehkä käyttää äänestyskortteja. Äänestämme ensimmäistä osasta nyt. Äänestys päättyy. 21 puolesta. Ei vastaääniä, yksi tyhjä hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta. Äänestys siis alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 9 vasta ääntä, hyväksytty. Sitten 53 puolesta, osa yksi siis puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Osa kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Sullen tarkistus Hirsiltä puolesta vastaan hylätty. 58 puolesta Äänestys käynnissä. 58 siis. Äänestys on päättynyt. 15 puolesta, 12 vastaääntä hyväksytty. 59 puolesta. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 12 vastaääntä hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi Puolia, puoltoäänet, vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkist... Äänestämme tarkistuksesta 60. Lasia pois. Eli 61 puolesta. 61 äänestys alkaa. Tarkistus 61 siis. Äänestys päättyy. 18 9 vastaääntä hyväksytty. Ja sitten 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sullen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 10 vastaääntä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vai onko jotain ongelmia täällä? Voitte äänestää. Also, I open the vote. Äänestys alkaa. Habersikin kokeilee korttia. No niin, nyt toimi. Äänestys päättyy. 15 puolesta 9 vastaääntä. Hyväksytty. 78 kahdessa osassa. Osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta. Tai se siis raukeaa. Selvä. Ja 80. Eli äänestämme 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 13.13. 13. 13. Äänestyksen lopputulos 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme tarkistuksessa 84. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 11 puolta ääntä, 13 vasta ääntä, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 87 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 88 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 89 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 90 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 91 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta, 15 vastaan, että hyvällä, hylätty. 92 puolesta vastaan, hyväksytty. 93 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 94 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 95 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.14 14, hylätty. Sullen tarkistus 4 puolesta. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. 13 puolesta, 14 vastaääntä hylätty. Tarkistus 96. Niin, en äänestänyt. Tässä oli ongelmia koneen kanssa. Selvä, palaamme siis eli tar- suullinen tarkistus neljä. Äänestämme sitä uudelleen. Has not worked. Tässä oli ongelmia äänestyslaitteen kanssa. Eli äänestämme uudelleen, koska tässä oli yhden koneen kanssa ongelmia. Suullinen tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.14 14, hylätty. 97 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onko hankaluuksia? Eli 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 9 vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestys alkaa tarkistuksesta 100. Äänestys päättyy. Hylätty 13.15. Äänestys tarkistuksesta 101. Äänestys päättyy. Eli äänestämme uudelleen. Tässä oli hankaluuksia koneen kanssa. 101 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14, 15. 102 puolesta vastaan. Hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 kahdessa osassa ja koneellisesti äänestämme osasta yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme osasta kaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 107. Äänestys alkaa. Tarkistus 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 113. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata 18 puolesta vastaan. Hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.13 hylätty. Tarkistus 122 puolesta Vastaan. Hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 123. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. 124 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 128. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme kutosesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 14.13 tuloksella. Sitten äänestämme seitsemästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta kahdeksan.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 Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 kahdessa osassa. Avaan äänestyksen osasta 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja avaan äänestyksen toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hylätty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, yksi vasta ääni, kaksi tyhjää. Onnittelut hyvästä työstä. thank to uh, reporter. haluaisin kiittää esittelijää. Ja toisaalta haluaisin myös kiittää kollegoitamme, jotka ovat esittäneet 134 tarkistusta, jotka osoittavat, että olemme olleet oikein pätevä joukkue tässä valiokunnassamme. Okay, we go to the next vote. Wir gehen jetzt zum nächsten um... Vote. Siirrymme seuraavaan äänestykseen. Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen ja harjoittelijoiden työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen. Katariinan esitys. Haluatko käyttää puheenvuoron? Ole hyvä. Haluan kiittää kaikkia esittelijöitä, kaikkia tarkistuksen tekijöitä ja sanon, että jos jotain ei tukenut, se johtuu siitä, että me haluamme selkeän tekstin, joka on mahdollisimman lyhyt Sellaista siitä nyt ei ihan tule, mutta kiitos kuitenkin. So, as far, as far as I see, we have to vote uh, with our card. No niin, koneellisesti äänestämme. Äh, näyttää sopivimmalta. Jos äänestyslistassa on muutos, niin kertokaa sitä kollegalle. Eli kun ollaan siinä tietyssä kohdassa menossa. No niin, lähdemme liikkeelle tarkistuksesta yksi. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistus kaksi. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Um, I open the vote for... Sitten kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksesta viisi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tar- tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuka on tarkistuksen seitsemän puolesta? Vastaan Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Äänestämme koneellisesti tarkistuksesta 15. Äänestys alkaa. tark äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 16. Äänestys alkaa. Kaikki ilmeisesti ovat puolesta. Äänestys päättyy. Kiitos. Äänestämme tarkistuksesta 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hienoa. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistus 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Ei tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta. Anteeksi. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 32 puoltoäänet vastaan hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan hyväksytty. Äänestys alkaa tarkistuksesta 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkastus 37 puoltoäänet vastaan. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme tarkistusta 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestys alkaa tarkistuksesta 48. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys alkaa tarkistuksesta 51. Äänestys päättyy tarkistuksesta 51. Hyväksytty. Äänestys alkaa tarkistuksesta 52. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 53 puoltoäänet, äänet tyhjää, hyväksytty. 54 puoltoäänet vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys alkaa tarkistus 55 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56. Osa yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme osasta kaksi koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Äänestämme tarkistusta 60 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 61 puoltoäänet. Vastaäänet. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, neljä vastaanta, ei tyhjiä. Onnittelut esittelee oikein hyvä. So. Mr. Ah, Not just to congratulate. Uh, Haluan vain onnitella Katalina tästä erinomaista mietinnöstä ja hyvää valmistelutyötä äänestyksessä. So, wir kommen jetzt zu Punkt 9 der Tag. Sitten esityslistan kohtaan 9. Logikaard. Der Kollege Glocke. Kollegamme Logikaard esittelee mietintöluonnoksensa, jonka aiheena on journalismi ja uusi media julkisen alueen luominen Eurooppaan varsinainen oma-aloite eh, mietintö on kyseessä. Oma ajatuksensa jo helmikuussa lyhyesti asiaa käsittelimme. Ymmärrykseni mukaan eh, Lokekar on eh, halunnut tuoda mukana myöskin ulkopuolisen asiantuntijan, joka kertoo Dokfas-nimisestä hankkeesta, tällainen videohanke, joka kohdistuu nimenomaan nuoriin ja on hyvä esimerkki siitä, miten uudesta mediasta voi olla nuorille hyötyä. Meillä on tässä nyt aikaa lyhyelle esittelylle ja sitten tunti aiheen käsittelyyn. Uskon, että se tähän tarvitaankin. Ja Lokikard varmasti käyttää ensimmäisen puheenvuoron ja sitten, jos tarkistuksia joku haluaa esittää, niin 4. toukokuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen takaraja. Se teille tiedoksi. Ja sitten ensimmäinen toinen kesäkuuta eh, valiokunnassa koko äänestämme asiasta. No niin, Lokekart, olkaa hyvä. Teillä on nyt puheenvuoro. Ää, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Mukava nähdä teitä niin runsaslukuisena. In my reports, uh, this indicates that this issue is... Olen iloinen, että niin monet ovat lukeneet mietintöni. Tämä osoittaa, että tämä aihe on tärkeä sekä valiokuntamme jäsenille että EUlle sinänsä. Minun mielestäni pelissä on paljon. EU-projektien tuleva menestys ei alle kiinni ainoastaan tu- tuloksista, vaan myös kyvystä viestiä näistä tuloksista ja vielä tärkeämmin halusta keskustella hyvistä ja huonoista puolista avoimessa, transparentissa, poliittisessa ympäristössä. Vuosien aikana tästä ongelmasta on puhuttu paljon. Me olemme varmasti kaikki jonkinlaisia viestintäasiantuntijoita, mutta perusongelma on yhä olemassa. Siksi meidän täytyy ymmärtää haaste tavalla – ja toimiakin tarvitaan. Minun mietintäni tarttuu tähän tarpeeseen ja kahteen peruskysymykseen, mikä on ongelma ja mitä pitää tehdä. Meillä on komission yksityiskohtaiset tiedot tästä asiasta ja halusinkin kiittää uutta komission jäsentä ja hänen työntekijöitään yhteistyöstä, joka on ollut inspiroivaa ja hedelmällistä. Ja paljon kiitoksia myös varjoesittelijöille jotka tähän mennessä olen onnistunut tapaamaan. Teidän syöte on ollut minulle mieleistä ja odotan tapaavani teidät kaikki ennen tarkistusten takarajaa, vaikka se onkin pian. Niin, että pääsisimme jonkunlaiseen konsensukseen tässä tärkeässä asiassa ja nyt käännyin mietintöön ja tuonpa teitä tanskaksi. Kuten sanottu, mietinnön tausta on vakava. Kansalaisten kannalta EUn jatkuvasti tärkeämpi asia, mutta siitä huolimatta EU on poissa kansainvälisestä mediasta, erityisesti TVstä, ja EU pitää päästä saavuttaa kansalaiset, ja tietysti viestintä on siinä tärkeää. Audiovisuaalisesta viestinnästä sanoisin ensiksi, että minä teen ensiksi eron informaation välillä, sitähän on paljon, ei, ei vähiten Brysselistä, ja sitten viestinnän välillä – jossa on tärkeintä, että se on kaksisuuntaista, eli dialogia, eikä yksisuuntaista niin kuin informaatio ja viestintä on se, mikä minun mielestäni puuttuu tässä. Tämä viestintä, siinä on kolme kanalia, jota pitkin se virtaa. Poliittinen kanava, eli me, jotka me täällä EU-instituutiot, ja sitten tiedotusvälineet, kaikki kolme kanavaa, niiden pitäisi ylös rakentaa yhteinen ö, eurooppalainen tila, jossa me keskustelemme EUsta. Ja tämä tiedonanto lähtee myöskin siitä, ja minun mietinnössä totean, että useimmissa jäsenmaissa on jo kansainvälinen julkinen tila, jossa käydään EU-keskustelua. Mutta kaiken kaikkiaan siellä on hyvin toimiva julkinen tila, mutta EUn tasolla. Meiltä puuttuu tällainen EUn julkinen tila. Ja kysymys, mihin me puutumme tänään, on tämä puuttuva eurooppalainen julkinen tila ja sitten EUn kattamisen puute kansallisella tasolla. Nämä ovat tämä kaksi kantavaa teemaa ja kysymys on, miten me voimme luoda tällaisen yhteisen eurooppalaisen julkisen tilan ja miten me voimme saada EU-keskustelun jokapäiväiseksi. Samalla tavalla kuin kansalliset kysymykset katetaan kansallisessa julkisessa tilassa. Ja kolme asiaa käy ihan selväksi tässä. Ensinnäkin ei ole mitään kattavaa ratkaisua. Joo, se olisi, niin se olisi löydetty. Me tarvitsemme tällaisen kukkapuskan ratkaisuja. Ja toisekseen poliittista johtajuutta puuttuu ja huipulta puuttuu aloitteita. Ja siksi meillä on sellainen tilanne, jossa politiikan huippuhahmot syyttävät EUta, kun menee huonosti, ja kun asiat menevät hyvin, niin se on sitten oma saavutus. Ja tarvitaan poliittista leadershipia, vastuuta. Kolmanneksi lähden siitä, että meillä on välttämätöntä lähteä alhaalta ylöspäin asioita ei pidä hoitaa ainoastaan huipulta, vaan kansalaisten näkökulmasta, niiden näkökulmasta, joiden kanssa viestitään. Ja siis, sitten tämä tilanne onkin monimutkainen. Mietinnössä olen pyrkinyt jakaa tämän kuuteen kohtaan. Ensiksi politiikka. Ja poliittisesti, mehän toimimme poliittisesti parlamentissa, mutta on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota myös kansalliseen parlamenttiseen tasoon, kansalliseen poliittiseen tasoon ja, ja luoda yhteyksiä poliittisiin johtajien siellä. Kaksi parametria ovat ratkaisevia. Toisaalta meillä täytyy olla paljon enemmän suoraa kontaktia kansalaisten kanssa. Poliittisen prosessin pitää merkitä sitä, että kansalaiset ovat paljon enemmän perillä EU-kysymyksistä. Ei se riitä, että joka viides vuosi meillä on parlamenttivaalit ja yhtäkkiä ihmiset pyrkivät saamaan selville, että on EU. Ja menit ja ei pitäisi kattaa ainoastaan, kun on jotain ongelmia. Meidän pitää osallistaa kansalaiset, sitä pitää tehdä poliittinen kysymys. Niin, että kun päätöksiä tehdään, kansalaiset vaikuttavat mukana. Käytännössä se merkitsee sitä, että kansallisella tasolla tai jäsenvaltioissa pitää tehdä paljon enemmän sellaisia päätöksiä, joihin EU-kansalaiset pääsevät mukaan. Voin käyttää simppelinä esimerkkinä. Jos ajatellaan esimerkiksi neuvoston uutta puheenjohtajaa ja tätä uutta ulkoministeriä, ja se ihan faktisesti olisi valittu kansanvaalilla, niin meillä olisi ollut aivan erilainen debatti asiasta, mutta niinhän siinä ei käynyt. Valtion päämiehet ää, takana päättävät asiasta. Ja se ei minusta lisää sitä, että kansatuntisijat ovat mukana EUn päätöksenteossa. Ja toinen parametri on sitten, että meidän pitää osallistaa kansalliset parlamentit paljon enemmän kuin aikaisemmin. Onneksi Lissabonin sopimus menee oikeaan suuntaan. Ja subsidiariteetti ja kansalaisaloitteet ovat tärkeitä tässä. Se on myönteistä. Ja tätä otan esille mietinnässä. Ja sitten toinen näkökohta, tiedotusvälineet. Ja peitto on huono. Kirjallinen lehdistö kirjoittaa aika, se pitää mainita. Se on erityisesti TV-puolella, jos on ongelmia. Ja sitten emme voi tietysti ottaa kantaa kaupalliseen puoleen, mutta, mutta julkispalvelukanavat, yleisradio – monissa jäsenmaissa niillä on erittäin suuria vaikeuksia velvollisuudessaan puhua EUsta. Tässä on selkeitä poikkeuksia. Onneksi on pari poikkeusta, mutta yleisesti on paljon toivottavaa. Tässä minusta on tärkeää alleviivata, että poliitikkojen ei pidä sekaantua toimituspolitiikkaan, ei lehdistön toimintaan ylipäätänsä, eikä ylipäätänsä tähän vapaaseen valintaan. Ja liberaalinen minä mitenkään kuvit. Meillä on tietysti ei ole mediamarkkinat, että tämä on markkinavetoista, että meidän täytyy kuitenkin myöntää, että meillä on poliittisella tasolla velvoite olla luovia ja auttaa ja luoda paremmat ehdot EU-peitolle. Ja siihen meillä on konkreettisia ehdotuksia. Ja tässä on jo kaksi, jotka ovat luonneetkin keskustelua. Ja, ja sehän auttaa minua. Kohta 17. Idea siitä, että meillä olisi riippumaton Äh, journalistinen task force, joka toimii EU-instituutioiden halki ja luo vähän raikasta ilmaa, jos näin voi sanoa, ää, äh, jo, äh, riippumatonta journalistista työtä, ää, tutkivaa journalismia kautta poikkileikkaavasti EU:ssa. Tässä on tärkeää alleviivata, että tämä on koe. Ja tämä on rajat ylittävää. Tässä ei ole mikään yritys, ei mikään yritys luoda, tehdä Brysselin lehdistöä, edustaj, lehdistön edustajia työttömiksi. Toisin sanoen, pyrimme lisätä enemmän huomiota, enemmän hyviä juttuja, enemmän aitoja journalistisia juttuja Brysselistä, joka lisää huomiota ja minun mielestä lisää paineita lähettää tänne enemmän kirjavahtoja. Minusta tämä ei merkitse sitä, että kirjavahtojen pitäisi pelätä, että työpaikat vähenisivät. Kotirintamalta on paljon paineita leikkauksiin. Tämä kiinnittäisi enemmän huomiota heidän työhönsä. Ja suuri vaihto oli se, että me tekisimme tärkeän kokeen. Ja me testaisimme, tekisimme tämmöisen happakokeen miten järjestelmät tällä to- toimivat transparenssin suhteen ja miten tietoja, josta kulkee. Sen 17. Ja tässä on kommenttina. Meillä on muutamia kommentteja Yleisradio kanavista ja minä painottaisin, että en minä tietystikään pyri käydä ää, taisteluun yleisradioiden vapaan toimituspolitiikan kanssa. Ei ollenkaan. Mutta se on selvää, että kun me tarkastelemme ja, ja pyrimme luomaan paineita tässä yleisradiotoimintaa kohtaan, niin pyritään, että ne tarkastelevat tilannetta sellaisena kuin se on. Ymmärrän, että maittain on suuria eroja, miten yleisradiotoiminta tarttuu tähän aiheeseen ja, ja olen myös avoin ja halukas käymään keskustelua. Saadakseni tietää, miten tämä voitaisiin muotoilla, että kaikki voisivat hyväksyä tämän, mutta minä tällä tarkoitan, että jotain pitäisi tämän asian suhteen tehdä. Mutta kohta, kohta kolme tulee, tai minä tiedä mikä numero oikein mutta minun mallissa tämä kohta kolme jäsenvaltiot. Mitä voimme tehdä toimieliminä täältä? Ja painotan pari asiaa. Ensinnäkin idea, että komission puolesta voidaan rakentaa sen edistyksen päälle, joka sisämarkkinoiden myötä on syntynyt. Sisämarkkinat on ollut suuri menestystarina. Se on ollut transparenssia, seurattavuutta. Ja se on saanut jäsenvaltiot oikealle tielle. Samoja periaatteita voidaan käyttää myöskin yleisradiopuolella, että me saamme selkeää sitä, mitä keskusteltaisiin, mitä täällä tehdään ja Minä komissio seuraa tätä tilannetta ja, ja julkaisee lukuja. Se on masentavaa luettava, miten maailma kattaa EUn. Ja minusta olisi hyvä luoda tämmöinen scoreboard, tulostaulu ja seurata peittoa. Meidän pitäisi saada myös enemmän viestintää asiantuntija ulkopuolelta. Ja osaksi meidän järjestelmiä. Ei minusta ole niin, että, että tämä olisi tällainen itseänsä hedelmöittävä järjestelmä. Meistä pitää saada ulkopuolelta viestintätaitoisia ihmisiä katsomaan, mitä täällä tapahtuu ja vähän raikastamaan ilmaa. Sitä minä ehdotan. sitten tämä Go Local paikallistamiskohta komissiojärjestelmällä on jo kattavia strategioita tässä. Minä tuen niitä täysin. Tässä ollaan tekemässä sopimusta paikallisradiokanavasta. Ja tätä ollaan lanseeramassa. Ja myöskin tv kattamisesta on järjestelmä. Me voidaan luoda aidon bottom-up lähestymistavan. Voidaan pitää huolta, että voimme nopeasti kiinni paikallisten verkostojen ongelmiin. Me voimme tavoittaa 70 miljoonaa ihmistä tätä kautta ja tämä on hyvä panos. Painotaisin, että tämä ei EU-alueiden mutta meidän täytyy tää täydellinen toimituksellinen vapaus, niin että toimitukset vapaaehtoisesti osallistuvat tähän. Sitä pitää kerran painottaa. Mutta EU-ssa me voimme jotenkin saada synergiaa näiden euroaloitteiden kanssa, taas Fosin kanssa. Ja Toiseksi viimeisenä kysymys uudesta teknologiasta sosiaalinen media. Se on ehkä kaikkein tärkein ylipäätään näistä kohdista. Me voimme yhdistää tähän toivomme, että me kykenemme kommunisoimaan huomattavasti paremmin. Monet asiat, joita olen käsitellyt, ovat sellaisia, että voidaan toteuttaa vaan osittain, koska vetovastuussa on jäsenvaltiot tai markkinavoimat, mutta sosiaalisen median tapauksessa me voimme tehdä aika paljon itse. Paljon on tehty, erityisesti täällä parlamentissa. Komissio voisi tehdä enemmän. Minun näkökulmasta tämä dialogi toimii parhaiten sosiaalisen median tapauksessa, Facebookin ja muiden tapauksessa – Tämä mahdollistaa tämän bottom-up lähestymistavan alhaalta ylöspäin. Sehän on ihan luotu sosiaalista varten. Ja meillä on joukko siitä, mitä me voimme vahvistaa sitä täältä käsin. Tässä on se vielä paljon tekemistä. Ja tässä yhteydessä haluaisin ehdottaa myöskin tällaista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Ja jos ympäristöä tarkastelee, niin on paljon kokemuksia ja paljon tietoa siitä, miten sosiaalisten median kanssa viestitään internetin kanssa. Ja tehdään tällaista äh, viestintää. Ja tätä on yksityisellä puolella yritysmaailmassa. Voimme tarjota miten, suuria eroja siinä, miten toimitaan tällä alueella. Ja tässä olisin ottaa esimerkki, joka vetää nuoriin, koska me haluamme erity- Meillä on erityisiä haasteita nuorten suhteen. Meidän vaikeuksia tavoittaa 15-25-vuotiaita. Poliittisesti on paljon ideoita, miten voisimme saada kokemuksia ulkopuolelta, siksi haluaisin antaa puheenvuoron liittyen projektiin, josta meillä on kokemuksia. Haluaisimme me vain vähän näyttää, miten me voimme toimia. Tämä yksityinen elokuvatuottaja Köpenhamista Bombay nimeltään on vastuussa tästä tämä suuri menestys, tämä digiprojekti, tämä on dialogipohjainen. Ja tämä, tämä vetää mukaan nuoria, he itse tuottavat sisältöä ja tämä on hieno idea. Ja katsotaanpa tätä vähän, niin annan puheenvuoron Fred Rammelle. Puheenvuoro sinulle. Tack. Jag vill gärna ha lov att tacka formen. Haluaisin kiittää puheenvuoroa si- siitä, että minä saan esitellä tätä tanskalaista nuorisoprojektia DaxWise, ja erityisesti keskustuu kahteen tärkeän alueen, jota mietinnössä käsitellään uusi media ja eurooppalaisuus. Poliittinen viestintä vanhassa formaatissa on kuollutta. Nuoret eivät tunnusta ää, perinteistä poliittista agitaatiota, joita meidän täytyy paikallista ongelmia ja saavuttaa nuoria. Ja silloin on tärkeää ymmärtää heidän todellisuutta. Ja 15-29 prosenttia ovat suuri osa Euroopan väestöä. Ja, se, ja näistä 75 miljoonasta on mietin, kertomuksessa puhutaan, ja siinä sanotaan, että alle 40 prosenttia nuorista 16-29 ikävälillä luottavat poliitikkoihin ja poliittisiin puolueisiin. Se merkitsee sitä, enemmistö nuorista Euroopassa eivät usko politiikkaa ja poliittisiin puolueisiin. Me, me pyrimme agitoimaan poliittisen yhteisöön, niin nuoret ovat jo ulkopuolella. He eivät, he eivät rekisteröi. He ilmaisivat monipuolisuutta elimen tapansa eri tasolla, ja kansalliset intressit eivät siinä artikuloidu. Nuorten Eurooppa ei ole identtinen poliittisen Euroopan kanssa. Euroopan nuoret ovat, ovat fyysisesti ja digitaalisesti monimuotoisia, mitä johtaa siinä ei ole, vaan sosiaalisten verkoston mahdollisuudet on etusijalla. Maailman tasolla on yli 270 000 uutta käyttäjää tulee sosiaalisiin verkostoihin. Tämä on siis universumi, joka kasvaa valtavan nopeasti. Mikään media ei kykene kasvamaan samassa tahdissa. No. Ja TV taistelee katsojaosuuksista. Taas Facebookilla oli 100 miljoonaa käyttäjää yhdeksässä kuukaudessa. Mutta 40 miljoonaa eurooppalaisia käyttää Facebookia, YouTubea, Twitteriä ja 120 miljoonaa eurooppalaista käyttäjää lasketaan olevan vuonna 2012. Ei kysymys ole ainoastaan eurooppalaisesta globaalista muutoksesta mediassa, vaan myös muutoksesta koko sukupolven median käytössä ja muutoksesta koko sukupolven tavasta viestiä ja luoda identiteettiä ja luoda yhteisyyttä. Yli 40 prosenttia eurooppalaisista nuorista on pysyviä eu käyttäjiä, 15 prosenttia 44 prosenttia käyttää 24 prosenttia käyttää internetiä päivittäin. Ja digitaaliset dialogipohjaiset toiminnat ovat olennainen osa nuorten toimintaa. 75 prosenttia Euroopan nuorista käyttää sosiaalisia mediaa ja puolet heistä päivittää heidän profiilinsa päivittäin. Mitä he tekevät sitten sosiaalisella puolella? He pitävät yhteyttä ystäviin, ja kattavat ystävyysverkostuksia, he vastaavat kuvia, kokemuksia – ne yhdistyvät ja laajentavat sosiaalista elämää ilman sosiaalisia ja kansallisia rajoja. Sosiaalisella medialla se vahvuus, että ne pitävät nuorsa yhdessä. He ovat vailla velvollisuutta kommunikoivat keskenään, kertovat päivittäistä elämästä, elämäntavoista, jotka toisaalta hahmottavat sukupolven monimuotoisuutta ja toisaalta kuvaavat monista asioista, jotka luovat nuorten yhteistä eurooppalaista identiteettiä, joko tietoisesti tai ei-tietoisesti. Nämä tekijät, niiden parissa me työskentelemme tässä Docs Voice-projektissa. Me pyr- luomme tällaisen filmifoorumin, jossa nuorten omat kertomukset antavat luovat toleranssia, solidaarisuutta ja näkemyksiä yli rajojen. Toisin sanoen me luomme, me, me selkeytämme eurooppalaisen nuorisen piirteitä sen monimuotoisuudessa ja toisaalta osoitamme, miten he ovat kuitenkin yhdistyneitä yhteisessä identiteetissä. Projektin filosofia liittyy storytellingiin. Toisin sanoen, tarkoitus on viestiä, kertoa tarinoita. Nuoret kertovat niitä nuorille välittäjänä toimivat nuoret filmintekijät ja välitys tapahtuu nuorten suosikkimedioiden kautta. Tämä on ihan käytännössä, että sillä lailla, toimii sillä lailla, että nuoret valituista maista kertovat ikään kuin päiväkirjanomaisten elämästä, elämäprojekteista, ja niistä valinnoista ja päätöksistä heitä tekevät, jotka merkitsevät kaikkea heille tässä ja nyt. kaikki nuoret kokevat olevansa odikkeja ja alkuperäisiä. Et se, että itse yksin ongelmien edessä ja päätösten edessä. Mutta hyvin harvat ovat uniikkeja. Että kun me tarkastamme tätä, niin kun asiat tehdään julki, niin käymme, että nuoret jakavat samanlaisen tilanteet, pelot ja tilanteet. Ja tällöin nuoret voivat itse sitä ymmärrystään ja nähdä itse eurooppalaisessa valossa. Tanskassa me olemme nähneet Doc suhteen, mitä nuorille tapahtuu, kun he kohtavat tollisuuden, joka on enemmän todellinen kuin perinteisessä mediakuvassa. Kun nuoret itse kykenevät hallitsemaan omaa foorumiaan ja kertovat omia tarinoita siinä, niin silloin luodaan käyttäjien välistä vuorovaikutusta, joka perustuu uteliaisuuteen, kunnioitukseen – Joksivais ei ole poliittista kommunikointia, eikä sinne pyritä saamaan nuoria hyväksymään poliittista esityslistaa. Sillä nuoret huomaavat sen heti ja muuttavat heti uuteen johonkin toiseen digitaaliseen yhteiseen. Docswise on keino kommunikoida arvoja, nuorten arvoja. Sillä jos me meillä, jos me haluamme toivoa, että meillä olisi yhteinen eurooppalainen identiteetti, niin täytyy luoda pohja nuorille, jossa he saavat mahdollisuuden analysoida omaa ja kansallista itseymmärrystä. Ja se vapaasti voivat viestiä ja yli sosiaalisten ja maantieteellisten rajojen. Oliko siellä yhteisiä kokouksia? Ja voitte uskoa, että Euroopan nuorilla on hyviä tarinoita, jotka ovat hämmästyttäviä, suututtavia, mutta, mutta me kertovat sukupolvesta, joka haluaa vastavuorosta dialogia ja vastavuorosta kunnoitusta. 2008-2009 Tanskassa oli Dogswise pilottiprojektina ja siinä oli neljä nuorta, jotka dok- dokumentoivat elämää. Siinä oli 18-vuotias nuori, joka asui provinsseissa joka pyrki irtautumaan kodistaan ja ensimmäistä kertaa pyrki luomaan oman kodin. Se oli nuori 22-vuotias lesbo äh, Kööpenhaminasta, joka kamppaili omien oman kunnianhimonsa tavoitteidensa kanssa, opiskelijoiden kanssa ja, ja suurkaupunsa monenlaisia houkutuksia, juhlia ja alkoholia. Ja sitten 18-vuotias nuori mies, joka oli armeijansa ja menossa Helman provinssin Afganistanissa. Saisimme kymmenen tuntia sitä, mitä hän jätti perheensä ja hänen kokemuksiaan sodassa. Ja lopuksi 20 vuotias tanskalais Kadisha, joka kertoo elämästä, joka jakautuu tanskalaisen ja muslimikulttuurin välillä. Ja kymmenessä vi- kymmenen viikon ajan hän antoi ikätoverilleen mahdollisuuden seurata konfliktin täyttämään elämää. Ja nämä elokuvat osoittavat sitä läheisyyttä, mitä nuoret lähtevät. Ja muistakaa, että kukaan muu kuin nuoret eivät ohjaa kameraa tai oman elämänsä kerrontaa. Jag har film mitt häss. Jag ska, jag ska förliva anledningen med mitt råd.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 i stedet for at skulle være и след това разговарям в Бургас, всичко влизам книгите си има. Jeg undskylder, at der var lidt uh, forsinkelse på. Anteeksi, että tekstin ja äänen äh, kanssa jotain ongelmia. Meidän setup Docsfaisissa on yksinkertainen ja se on menestys. Tanskassa me tavamme esitellä Euroopan nuorille eurooppalaisia tietoja. Docswise.comilla meillä on pilottiprojekti koskemassa 15 maata ja 9 valittua nuorta, eli parikymmentä nuorta, jotka filmaavat omaa arkipäiväistä elämää niitä velvollisuuksia ja päätöksiä, joita heillä on. Jokaisessa maassa vedossa on jo dokumenttielokuvien ohjaaja mukana, joka fokusoi kertomuksia ja sinne kymmenen viikon ajan seurataan elämää ja siitä tulee uusi Docsvice-jakso. Se on dialogipohjainen formaatti, jossa ihmiset voivat keskustella päivittäistä elämästä yli rajojen. Docsvice vaikka EU, tämä on vähän niin kuin YouTube ja Facebook. Kysymys on ainoastaan lyhyistä filmisegmenteistä, vaan jatkuvasta elokuvatapaista kertomuksesta, joka kertoo Euroopan nuorisosta. Tässä ei ole mitään yhdentekeviä profiileja, vaan nuorten unelmat muuttaa elokuviksi ja ne jaetaan kansallisten mediapartnerten kautta, Docs EUn kautta ja sosiaalisen median kautta, jota miljoonat eurooppalaiset päivittäin seuraavat. Me uskomme, että on olemassa vaihtoehto perinteiselle poliittiselle viestinnälle. On olemassa keino kommunikoida meidän monimuotoisuutta ja arvoja nuorten kesken. docswise.eu Uskomme, että docswise.eu luo dialogia nuorten kesken ja auttaa heitä reflektoimaan eurooppalaista identiteettiään. Ja tarkoitus on tutkia tulevaisuuden Eurooppaa. Kiitos, että kuuntelitte minua ja toivottavasti onnistumme luomaan yhteisen universumin. Ja tack för det. Tack så för för... Kiitos tästä esityksestä. Tämä on esimerkki, mitä tämä voi näyttää. Mitä me voimme tehdä, jos uskallamme? Jotain, jolla on kontaktia sen ryhmän kanssa, johon mekin haluamme kontaktia. Ja viimeisin, puhuisin vielä storytellingista. Minun viimeisessä kohdassa mietinnössä puhutaan eurooppalaisen historian kertomisesta. Komissio on täällä jo puhumassa. Minun täytyy saada kertoa historiasta. Silloin herää kysymys, mistä historiasta? viimeisenä vuosina meillä on tämmöistä yhteistä historiaa rauhasta, hyvinvoinnista, eurooppalaisen yhteisön luomista, jossa vältämme sodan. Nykypäivän nuoret kasvavat Euroopassa, jotka ovat tottuneet siihen, että asiat ovat näin. Meidän täytyy luoda historia, joka jatkaa sitä prosessia, prosessia tulee globaali pelaaja, ja me tarvitsemme uusia visioita. Meidän täytyy työskennellä luodaksemme jotain konkreettista näitä historioita ajatellen. Se pitää ottaa haasteeksemme. Minusta meidän kaikissa to- toimielimessä meidän pitää resurssoida viestintäkulttuuriin. Me olemme kaikki asiantuntijoita tässä, mutta tämä on professio, ammattiassa voi aina edetä. Ja meidän täytyy poliittisena ja virkamiehenä kouluttaa itsemme viestimään. Kiitän puheenvuorosta. Toivon, että me saamme hyvän yhteisöluoton. Vielen Dank, äh, Lämpimät kiitokset kollega Lopekaati ja kiitokset myöskin Docs Weiss esittelystä. Varsin mielenkiintoinen puheenvuoro ja ihan ajan hermolla tässä mennään. Ja tämän ehkä voi ymmärtää kannustimena ja ajatuksena, johon toivottaisiin sitten tukea täältä, kun ajatellaan esimerkiksi Venäjässä, joka Berliinissä muutama vuosi sitten konferenssissa totesi, että viime vuosikymmeninä on tapahtunut niin, että emme ole muistaneet kertoa eurooppalaisista historioistamme. Olemme aina lähteneet liikkeelle siitä, mitä amerikkalaiset ovat esittäneet, mutta oman historiamme Irlannista, Slovakian ja Virosta Portugaliin olemme unohtaneet, emme ole mitään siitä kertoneet. Ja tähän ajatukseen nyt kannattaa tarttua. Ja nykyään näitä mahdollisuuksia on olemassa enemmän tai vähemmän. Näitä hyödynnämme lapset, varsinkin omat lapsen lapseni eh, eh, eh, ovat varsin näppäriä sähköpostin käyttäjiä jo. Ja tämä on osoitus siitä, että nyt mennään ihan uudella aikakaudella, kun viestinnästä puhutaan. Ja on oikein hyvä, että Lokekart nyt tämän asian näin laajapohjaisesti esiin nosti tästä oma mietinnöstä on hyvä lähteä liikkeelle ja esittää asioita myös komission suuntaan. Tässä on nyt sitten puheenvuoropyyntöjä kuusi kappaletta. Herra Kavada ensimmäisenä, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluan kiittää kollegamme siitä, että hän on ottanut esille ongelman, joka koskee tätä aivan ehdotonta katastrofia, eli eurooppaista politiikasta tiedottamista. Se on nimenomaan sellainen ajatus, joka on ollut esillä jo 30 vuoden ajan, ei todellakaan voida sanoa, että kyseessä olisi menestystarina. mutta vaikuttaa, että se häiritse niin paljon useiden toimielinten johtajia. Otan esille aika yksinkertaisen näkökohdan ja varmaan monet teistä tuntevatkin sen. Kysymys on pa- parlamentaarikkojen kokemukset. Ja olen myös 30 vuotta toiminut kirjanvaihtajana Brysselissä. Ja sen jälkeen olen ollut myös radio- ja televisioyhtiön johtajana ja minut on aina yllättänyt se arroganttius ja välinpitämättömyys, jolla Euroopan toimielimet vievät eteenpäin politiikkaansa. Ja se varmaan osittain selittää sitä, että asiat eivät ole selviä. Kiitän teitä, edustaja Lökkegaard, siitä, että olette nimenomaan korostanut eurooppalaisten asioiden näkymättömyyttä. Ja tämä keskustelu on erityisen tärkeä. Ja se nimenomaan koskettaa tätä asian ydintä. Menen suoraan oleelliseen. Puhuitte verkostoista, horisontaalista keskusteluverkostoista ja näiden välistä suhteista, joka on erittäin hyvä idea. Se on yksi näistä kohdista ja se on yksi kohdista, jota ei saa jättää huomiota. Haluaisin tässä suhteessa todeta, että on aivan järisyttävää nähdä, että Euroopan unioni ei ole kyennyt täällä omissa toimielimissä, joita on kolme, joista kaksi ovat erityisen tärkeitä ja vähemmän suljettuja, joiden joukossa siis parlamentti. Että siis täällä ei ole saatu esille 16-vuotiaiden ikäluokka. On myöskin aivan yllättävää, että 50 vuotta myöhemmin emme ole onnistuneet tekemään niin, että Euroopan kansojen historia ja unionin historia 50 vuoden ajan jaksolta, 50 jopa 60 vuoden ajan jaksolta ei löydy eurooppalaisista oppikirjoista. Sitä ei ole siellä mainittu enemmän kuin näitä suuria virheitämme ja verisiä taistelujamme. Ranskalaisessa kirjassa on kaksi sivua joka käsittelee Eurooppaa, ja 250 sivua, joka käsittelee kaikkea muuta. Tämä on sellainen epätasapainotila, joka osoittaa, että se, mitä me olemme rakentaneet, ei tule millään tavalla esille. Ja olemme sitä mieltä, että kansallisvaltio on kaiken pohja. Minun maassani kehitellään keskustelua, jossa tietysti olisi paljonkin sanottavaa, joka koskee maamme identiteettiä. Minulle Ranskan identiteetti sisältää myös eurooppalaisen identiteetin, joka on yhtä tärkeä kuin ranskalainen identiteetti. Kaikki tämä ei löydy oppikirjoista. Sitten kun analysoidaan näitä riittämättömyyksiä, kuten totesitte, vaikuttaa siltä, että kansalliset hallitukset kantavat aivan äärimmäisen vastuun. Nyt on kulunut jo noin 20 vuotta siitä, kun enää ole kuullut puhuttavan Euroopassa Euroopan rakentamisesta, joka nyt itse asiassa on eurooppalainen stagnaatio ja itse asiassa jopa taaksepäin meno. En enää kuulu puhut, kuule puhuttavan Euroopasta kuin kahdessa asiassa. Se on ikään kuin kassakaappi, johon mennään, kun halutaan, äh, hallitus haluaa rahaa rekkakuskeille tai kalastajille – Ja sitten tästä paikasta puhutaan ikään kuin se olisi joku ke- kansainvälisen aggression keskus. Ja toiseksi, silloin kun tehdään yhteisöpäätöksiä, niin silloin Euroopasta puhutaan ikään kuin alkoholistisena poliisina, joka jatkuvasti häiritsee eri kansojen toimia. Tämä on todellinen rikos kohtaan. Ja kansat, jotka eivät tunne omaa historiansa, eivät tunne itseään. Eurooppa on perustavalaatuinen, sen imago on kielteinen ja mistä se johtuu näistä mm, perus- sisältösyistä, näiden sisältöisyyden lisäksi. Minun mielestäni meillä on tärkeää kantaa tämä olenne vastuumme ja olen todennut sen myös komission puheenjohtajalle – hänkin on sitä hyödyntänyt, kuten kaikki näkevät. Tässä politiikassa on tiettyjä puutteita sen muodossa, jopa sisällössäkin. Mutta kun puhutaan muodosta, niin ensinnäkin keskustelut eivät ole hierarkisoituja. Miten kansalaisten pitäisi ymmärtää se, että me olemme välttämättömiä jokaisen kansan vauraudelle? Että vuoden 29 kaltainen kriisi. ei ole enää toistunut sellaisenaan. Ja mikä on Euroopan vastaus tähän kriisiin? Me emme voi tietää sitä ennen kuin meillä on hyvä viestintä kansan kanssa. Tässä kriisissä ei kuitenkaan ole politiikkaa, on tietysti pyrkimyksiä harmonisointiin, yhteisiä pyrkimyksiä. Ja sitten on paljon eri elementtejä, jotka ovat kansallisia. Mutta jos en puhuisi kriisistä, vaan toisesta aiheesta. Kuuden vuodesta on täällä puhuttu varmaan pitkään ja hyvä Doris, olet varmaan kuullut siitä vielä pidempään. Eli eurooppalainen tutkimustyö. Puuttuuko meiltä tutkijoita? Ei. Tutkijoita on ihan riittävästi jokaisessa maassa, jotka ovat kautta maailman töissä. Mutta miksi eivät ole juurikaan Euroopassa? Ihan siitä syystä, että me emme ole kyenneet lanseeraamaan eurooppalaista toimintaa, joka pohjautuisi eurooppalaiseen yhteisöön, jonka pohjana olisi nimenomaan Eurooppa. Ja että tutkijat otettaisiin vastaan aivan yhtä avosylisesti kuin Yhdysvaltain mantereella. Miksi Kiina nyt vetää puoleensa kansainvälisiä tutkijoita? Meillä ei ole hyvää politiikkaa, jonka avulla voitaisiin kiireisesti vastata kriisin tarpeisiin. Ja kun olen kuunnellut esimerkiksi keskustelua Kreikasta, siinähän on paljonkin sanottavaa. Mutta tunnetteko sellaisen perheen, joka jättää sairaan perheenjäsenensä tienposkeen, koska häntä ei enää huolita mukaan. Ei, häntä, hoidetaan ja sen jälkeen katsotaan mitä ongelmat on, ovat. Tässä nyt neljä kuukautta ja on pyritty mm, painimaan tämän Kreikan ongelman kanssa. Mutta monet spekuloivat kuitenkin tilanteella ja me emme ole saaneet viestitettyä hy- hyvin tätä, koska meillä on surkea politiikkaa ja sen historioitsijat kyllä ottavat esille. No sitten meillä on tämä avoimuuskysymys vielä ja päätän siihen. Minusta toimielimet ovat liian vähän avoimia lukunottamatta parlamenttia, koska lehtimiehet ovat käytävillä, heillä on pääsy kaikkeen materiaaliin ja niin edelleen, eli me olemme paljon avoimempia. Sama ei koske komissiota ja vielä vähemmän se koskee neuvostoa. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, uskoakseni toimielimet eivät sisällä riittävän paljon henkilöitymistä. Minä ehdottaisin sitä, että komission jäseniä ei välttämättä vartaisi palaamaan omiin kotimaihinsa, vaan että he kokoontuisivat yhteen keskustelmaan yhteisistä ongelmista. Näin voitaisiin tehdä heidän toimistaan myöskin huomattavasti tunnetumpia kansalaisten parissa. Ja me tietysti tiedä, mitä tästä ajatuksesta on tullut. Sen sijaan meillä voisi olla sellainen tiedonanto, jotta toimittaisiin oleellisten asioiden parissa, eikä pelkästään pikkuasioiden. Kiitokset herra Kavada. Ja pyytäisin, että seuraavat puhujat käyttäisivät vähän lyhyempiä puheenvuoroja, vaikka varsin mielenkiintoinen puheenvuoro äsken kuultiinkin. Ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau. Niin, kiitos eh, puheenjohtaja. No, teen parhaani. No, ensinnä haluaisin lämpimästi kiittää herra ja siitä, että tämä omaloitin mietintö on nyt laadittu. Tavoitteena tavoitteenahan olisi yhteinen eurooppalainen viestintäfoorumi ja sen tukeminen. Tästä varmasti olemme kaikki yhtä mieltä ja yksittäisiä toimia on tässä mietinnössäkin ehdotettu ja näitä varmasti voidaan tukea esimerkiksi lehtimiesten koulutus ja koulutuksen tukeminen ja sitten kysymys liittyen siihen, miten oma tarjontamme internetissä saataisiin paremmalle tolalle. No, tässä esityksessä on joitain kohtia kuitenkin, jotka myös ovat mielestäni hieman ongelmallisia. Tietysti voidaan vedota myös julkisen palvelun yleisradion ja että eh, myöskin huomioisi paremmin Eurooppa-kysymykset. Tästä olen ihan yhtä mieltä. Mutta kun journalistien tilannetta täällä Brysselissä tarkistelemme, ja nythän valitellaan nimenomaan sitä, että aina vain vedetään väkeä pois enemmän ja enemmän täältä Brysselistä, ja tällöin ongelmana eivät ole julkisen palvelun eh, yleisradioyhtiöt niinkään, vaan nimenomaan eh, yksityiset eh, kanavat ja lehdistö, koska yksityiskanavat eivät välttämättä raportoi täältä enää ollenkaan. Ja siksi tämä vetoomus on sellainen, että tässä tulee huomioida myös muut kanavat kuin julkisen palvelun yleisradioyhtiöt, eli myös yksityiset kanavat ja lehdistö. Ja niin kuin tässä todettiin, eh, varsinkin näiltä usein vedetään pois toimittaja täältä Brysselistä. Ja sitten tämä eh, klassinen toimialajako, se on tässä myöskin taustalla. Useassa kohdassa tätä esitystä eh, sanotaan, että jäsenmaiden tulisi antaa suuntaviivaa eh, yleisradioillensa siitä, miten EU-asioita tulisi esittää. No, tämä ehkä kuulostaa varsin harmittomalta noin aluksi, mutta on muistettava, että nyt liikutaan varsin kuitenkin vakavilla vesillä sikäli, että on mietittävä sananvapauskysymyksiä tässä yhteydessä myöskin. Eli eh, ohjelmien esittämisen vapaus ja toimituksellinen vapaus ovat tärkeitä asioita ja niitä halutaan nimenomaan suojella Euroopassa. Ja meidän on oltava hyvin varovaisia, ettemme mene ehdottamaan eh, tähän mitään muutoksia. Varsinkin Saksassa tämä asia on ankkuroitu perustuslakiin ja on tärkeää, ettei tiettyä rajaa näissä kysymyksissä ylitetä ja varsinkin se, mitä tässä esitetään komission suuntaan, eli että komissio vuosittain vuosittain kävisi läpi, eh, katsoisi, miten millaisia ovat EU-lähetykset laadultaan olleet julkisen palvelun yleisradioyhtiössä. Katsoisin, että tässäkin on hieman hankala tällaista esittää. Amsterdamin protokollan tässä yhteydessä muistettava kovasti sen eteen taisteltiin, eli että tässä vastuu jää jäsenmaille. Ja kun nyt komissio on nimenomaan täytäntöönpanevassa roolissa, niin katsoisin, että ei ole hyvä mennä tällaista valvontaa esittämään komissiolle, sillä tässäkin ähm, valtiotasolla äh, lähettämisen vapaus on olemassa, eikä voida esittää tässä mitään toimivaltuuksia EUlle. Sitten kun tarkastellaan kysymystä siitä, miten välittömästi voitaisiin rahoituksellista tukea antaa eri toimituksille, esimerkiksi lehdistölle komission kautta. Katsoisin, että tässä on myöskin oltava riittävän varovainen, ettei nyt lehdistövapauskysymyksiin mennä puuttumaan. Ei varmaan ole kenenkään komi- etujen mukaista, jos komissio äh, äh, voi äh, ryhtyä näihin asioihin vaikuttamaan ja näin antamaan tietynlaisen kuvan asioista. Tätä tekään ette varmasti toivo, herra Lokakaat. No niin, e- eli tässä on joitain kohtia esityksessä eh, sellaisia, joissa hieman rajat hämärtyvät ja on tärkeää ehkä nimenomaan näihin kysymyksiin vielä yhdessä eh, puuttua ja pitää huoli siitä, että rajanveto säilyy selkeänä. Eli toimituksellisen vapauden eh, periaatteesta tulee lähteä jatkossakin liikkeelle ja se pitää pitää tärkeänä eturintamassa. Herra Ivan. Kiitokset. Sitten herra Ivan, olkaa hyvä. Știm foarte bine că există concurență la nivel de mass media, atât uh, între presa on olemassa kilpailua paikallisten ja yksityisten tiedotusvälineiden kanssa. No niin, tässä ilmeisesti tulkkaustoiminnot Englannin kanavalla. Kokeilkaapa uudelleen. On erittäin tärkeää, että meidän toimemme voisivat johtaa uutisiin tiedotusvälineille. Sellaisia, sellaisia, jotka olisivat relevantteja tiedotusvälineille ja että yksityiset tiedotusvälineet voisivat niistä puhua. Kaikki tutkimukset osoittavat, että tiedotusvälineiden kuluttajat ovat kiinnostuneempia paikallisuutisesta, eivät erityisen kiinnostuneita kansainvälisistä uutisista. Ja siitä syystä esittäisinkin kysymykseen, kenen pitäisi ottaa vastuulleen parlamentin ja EU-toimielimien toiminnan muuttamista niin, että saataisiin paikallistasolle, aluetasolle EU-uutisia. Ďakujem vám pekne. A, pán spravodajca, nechcem, aby to vyznelo zle. Kiitoksia. Niin, hyvä esittelijä. En ole tämän kuulostaa huonolta, mutta kun luin ensin tämän mietinnön, niin luulin, että tämä oli Euroopan unionin viestintästrategia eikä uusi lähestymistapa. Ja siitä syystä haluaisin pyytää teitä hyväksymään nämä muutosehdotukset. Kun teidän mietintönne lukee, niin se on jotain muuta kuin mitä te esittelitte. Se, mitä te esittelitte, oli juuri kaikki se, mitä sen pitäisi olla. Ehkä tulisi keskittyä enemmän uuteen mediaan, sillä uusi media mainitaan vain kahdessa kohdin tätä ehdotustanne. Minusta meidän tulee keskustella siitä enemmän. Ei pelkästään sen olemassaolosta, vaan myös turvallisuuskysymyksistä internetissä. Mainitsitte myös lapset, viisivuotiaat lapset, ja tiedän, että 52 prosenttia kuusivuotiaista on jo internetissä tai Facebookissa. Minusta se on tärkeää, kun keskitytään siihen, millä tavalla näitä lapsia kasvatetaan ja siitä, minkälainen vaikutus koulutuksella voi heihin olla. Aion esittää tarkistuksia. Meidän täytyy ymmärtää, että uusi media on hyödyllistä. Euroopan parlamentissa on keskusteltu asiasta, olemme saaneet tietää tästä hyvin nopeasti nimenomaan uuden median vuoksi, mutta samalla meidän täytyy mahdollistaa se, että ihmiset voivat kommunikoida meidän kanssamme suoraan. Ivo Belet. Belet, seuraavana, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Tämä on erittäin mielenkiintoinen esitys ja on hyvä, että edustaja Lökkegaard ja Kavada ovat seuranneet tätä asiaa. Olen myöskin ollut mukana lehdistössä hyvin pitkään ja julkisessa yleisradiotoiminnassa, niin tiedän hyvin, miten tämä asia toimii. Ja siitä syystä on tärkeää pyrkiä työntämään julkista yleisradiotoimintaa tiettyyn suuntaan. Ja ymmärrän sen kritiikin, joka täällä esitettiin. Eli että meidän täytyy toimia oikein varovasti. Kappale viisi on sellainen, jota täytyisi vielä ehkä tarkastella. Mehän tiedämme, että Meillä on tämä sama kysymys edustajan kanssa, mutta emme tiedä vielä millä tavalla siitä löydettäisiin ratkaisu. Ja EU lehtimiesten määrä Brysselissä vaikuttaa koko ajan vähenevän. Se on tietysti erittäin huolestuttavaa. Ja se ehkä osittain liittyy siihen, että uusi mediakin kehittyy niin nopeasti. Ja näin ollen kaikki se, mitä me täällä teemme, tämänkin päiväinen kokous, kuten eilinenkin kokous, on lähetetty suoran lähetyksenä internettiin. Ja se merkitsee sitä, että tietotehtimiehet eivät enää, meidän ei tarvitse tulla enää Brysseliin. Mutta sehän ei tietysti ole pääsyynä tässä. Olen sitä mieltä, että se mitä toteatte koulutuksesta on erittäin tärkeää. Eli että keskeisten koulutuksen nämä asiat otetaan mukaan koulutusohjelmiin, ja sitten ennen loppuaineistosta meidän pitäisi vielä tarkastella yleiskatsauksena, mikä on tilanne tällä hetkellä. Olettaisin, että asiat ovat järjestyksessä jäsenvaltiossa, mutta ilmeisesti asia ei ole näin yksinkertainen, vaan meidän täytyisi myöskin painostaa sen suhteen, että opintosuunnitelmia vielä hieman muutetaan. Minulla on myös muutama kysymys. Ensinnäkin kappaleesta 17 kohdassa media. Tässä edellinen edustaja puhui siitä puhutaan tästä task forceista, joka koskee riippumattomia lehtimiehiä. Äh, tämä minua hieman epäilyttää kyllä. En tiedä millä tavalla sitä voitaisiin hyödyntää ja miten, kuka siitä maksaa. Enkä tiedä, että onko se sitten äh, ehkä kilpailemassa tiettyjen olemassa olevien, äh, olevien media muotojen kanssa, kuten vaikka EU Observer tai Euractiv, European Voice, Agence Europe – ja niin poispäin. Meidän täytyisi ehkä tehdä enemmän yhteistyötä näiden tahojen kanssa ja katsoa sitä, millä tavalla suurelle yleisölle voitaisiin kaikki tämä tieto saada vielä paremmin saataville. Se on siis kysymys. Varmaankin teillä on nämä samat tavoitteet, mutta kysymys onkin, mitä välineitä niiden saavuttamiseen käytetään. Ja lopun viimeinen kysymys koskee kappaletta 23. Se, että julkisen yleisradiotoiminnan avulla otetaan nämä asiat esille. Se on mielestäni hyvä asia ja ehkä se osittain jo löytyykin parlamentin omilta nettisivuilta. Sielläkin voisi olla tällaisia online-foorumeita. Se on ehdottomasti hyvä väline, eh, kun ollaan yhteydessä kouluihin. Ja yksi kysymys vielä. Seuraava kohta nimittäin esityslistallamme on tämä minun valmistelemani mietintö jossa tarkastellaan sitä, mitä julkinen yleisradiotoiminta yhtäältä tekee ja mitä toisaalta tekee sitten lehdistö mm, internetissä omien äh, sivujensa avulla. Eli tässä puhutaan tällaista mielenkiintoisesta online-foorumista, jossa myöskin lehdistö on mukana. Ja sitten tämä kilpailu näiden eri tahojen välillä on tietysti mielenkiintoista tässä suhteessa. Kiitoksia. Vielen Dank. Wir haben... Paljon kiitoksia. No, tässä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä jäljellä, mutta yksi mietintökin ja sitten puolelta Martines Martines. Eli toivoisin, että puhuisitte enintään puolitoista minuuttia puheenvuorossa, jotta ehdimme seuraavaankin kohdan vielä käsitellä. Tässä alussa nyt oli vähän pitkiä puheenvuoroja, mutta nyt pyydän teiltä lyhyempiä. Pahoittelen, että tätä pyytämään. Olkaapa hyvä. Putorei. Ähm, no niin, eh, pyrin puhumaan vain puolentoista minuutin verran. Toisin kuin aikaisemmat puhujat, minua hieman epäilyttää se, mitä tässä on esitetty, ja epäilykseni ovat vain tämän mietintöluonnoksen myötä vahvistuneet. Mielestäni ei ole hyvä asia, jos poliitikot pyrkivät vaikuttamaan mediaan ja sen toimintaan. Olisi aika kauheaa, jos tällaista keskustelua alettaisiin esimerkiksi kansallisessa parlamentissamme käydä. Jos me arvioimme ja sääntelemme sitä, miten media meidän töistämme raportoi, niin Evet on ihan oikeassa sanoessaan, että tämähän on asia, joka kuuluu jäsenmaille, niiden vastuulle. On journalistien tehtävä arvioida meidän töitämme eikä toisinpäin. Jos olemme sitä mieltä, ettei toimistamme ja töistämme raportoida Mm, tarpeeksi, niin meidän tulisi tehdä jollain tavalla työmme houkuttelevammaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Kyllä silloin lehdistönkin mielenkiinto heräisi. Mutta jos nyt halutaan 15-20 eh, minuutin eh, esityksiä, eh, jotka ovat melko sisällöttömiä, niin on ihan selvää, ettei media tällaiset puheenvuorot kiinnosta. Emme me saa vaikuttaa lehdistön toimiin ja valintoihin. Ja jos me haluamme e, muuttaa sitä tapaa, miten meistä e, raportoidaan, niin emme me voi mennä tätä vaatimaan, koska tällöin ei enää lehdistönvapaus toteutuisi. Kiitos seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos herra Lakego mietinnöstä. Tämä mietintö, sen sisältö on hyvä, sen tarkoitukset ovat hyvät, mutta pelkään pahoin, että siinä on paljon sellaista, joka ei helposti toimi käytännössä. Ihmiset yrittävät selittää, mitä täällä tapahtuu, ja tiedämme, kuinka hankalaa se on, koska toimielin on, on monimutkainen, eri jäsenmaat toimivat eri tavoin. Minun erityinen ongelmani on, että brittilehdistö on kaikkein euroskeptisimpiä. Vaikka en ole erityisesti eri mieltä minkä kanssa, mitä sanot, en välttämättä usko, että lähestymistapasi toimii. Pidän tästä uusi media ideasta. Sillä on paljon mahdollisuuksia. Mutta kamppailtuani niin tämän ongelman kanssa vuosia, ajattelen, että ainoa tapa saada enemmän peittoa jäsenvaltiossa on puhua journalisteilla paikan päällä. Ehkä BBCtä lukuun ottamatta brittijournalistit. He eivät kuuntele ketään muuta. Ja jos ne kuuntelevat, kyseessä ovat huonot uutiset. pitää aina pitää mielessä, että lehdistä ei välttämättä jää meidän agendaa. Eli täytyy pitää mielessä, että on asiat, joita haluamme viestiä, se pitäisi tehdä paremmin, mutta kuten oikeutetusti sanoit, ongelma on jäsenvaltiossa ja keinot ovat journalistien kanssa kommunikointi. Se, sitä pitäisi kehittää enemmän. Si, grazie. Io... Kiitos ja kiitokset kollega Lokekaarille. Mielestäni kyseessä on tärkeä mietintö. Siinä on nostettu yksi perusongelmista esiin, eli kuinka viestiä, viestittää Euroopalle. Tässä on kaksi ongelmaa, joiden, joihin usein törmätään. Ensinnäkin, jos asiaa tarkastelee poliittisesti, monet täällä tehtävät päätökset ovat sellaisia, että ne on sitten hyödynnettävä myös kansallisissa parlamenteissa. Ja tällöin keskustelu helposti ja nopeasti muuttuu kansalliseksi keskusteluksi, ei enää eurooppalaiseksi. Ja sitten kun Euroopasta tulee käytäntöä, eli se tarjoaa esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksia eri hankkeille, niin kuin tässäkin ehdotettiin, niin resurssit varsin usein sitten eh, siirtyvät paikallistasolle. Tällöinkin eurooppalaiset toimet nopeasti muuttuvat paikallisiksi. Ja nämä ovat kaksi ongelma-aluetta, jotka ovat olemassa. Ja näistä eh, tämä omalta osaltaan hankaloittaa toimistamme tiedottamista. Tietysti myönteistä on se, että nuoret kyllä ovat kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu Euroopassa ja varsinkin mitä Eurooppa heidän eteensä tekee. Rajathan eivät ole enää valtioiden rajoja niin kuin ennen. Ja niin kuin ihan perustellusti toteatte, meidän tulisi miettiä, miten houkutella yleisöä. Kyllähän viestintää on, mutta eh, se ei välttämättä kiinnosta löydä yleisöään esimerkiksi kansallisen tason lähetykset, niitäkään ei välttämättä seurata, koska ne eivät ole kauhean mielenkiintoisia. Ja tätä on mietittävä myöskin tässä mietinnössä ja mietittävä myöskin sitä, miten varsinkin nuoret saataisiin kiinnostumaan Euroopan asioista. Kiitos. Grazie. Kiitos ja sitten Kosta, olkaa hyvä. Ringrazio il... Kiitokset. Lakikarta on kuitenkin nostanut tärkeän Eh, ongelman esille, vaikka tietysti on mietittävä, mikä olisi sopiva tasapaino asiassa. Lehdistövapaus on kuitenkin eh, säilytettävä ja sitten tässä jäsenmaiden toimivaltuudet myöskin. Mutta on oikein hyvä, että tämä asia on nyt esiin nostettu. Varsinkin Lissabonin sopimus vaikuttaa tähän asiaan, eli miten toimia sillä tavalla, että saataisiin kansalaiset mukaan ja mukaan aktiivisina. Eli eh, vastuukysymyksen huom- esiin nostaminen on kyllä hyvä asia. Ja komissio ehkä voisi omalta osaltaan ähm, edesauttaa tietyn tyyppisten seminaarien ja kuulemisten järjestämistä. Voitaisiin äh, vaihtaa kokemuksia siitä, mikä on nuorten todellisuus tänä päivänä. Ja voitaisiin sitä uuttakin ohjelmaa, äh, jolla tuettaisiin näitä sosiaalisen median foorumeita, koska ne ovat tärkeitä rajat ylittävästi ja tärkeitä eurooppalaisen identiteetinkin kannalta. Eli lähdettäisiin liikkeelle näistä arvoista, eikä niinkään puhuttaisi esteistä. Ja sitten julkinen yleisradiotoiminta ja toisaalta yksityiset kanavat omassa maassani niin kyllä, muissakin varmasti on välineitä. Niitä on, mutta niitä ei ehkä hyödynnetä riittävästi. Ehkä tässä Eurooppa voisi auttaa esimerkiksi yksityisiä televisiokanavia kyllä autetaan. Niillekin esitämme tiettyjä tiedotusvelvoitteita ja pyrimme tämän tyyppistä toimimaan. Ehkä tältä pohjalta voitaisiin pyrkiä paremmin esiin nostamaan myöskin Eurooppaan liittyviä kysymyksiä. Ja sitten julkinen yleisradiotoiminta jäsenmaissa olisi tärkeää, että tässä Euroopan kysymykset tulisivat ihan laajasti keskiöön, eivätkä olisi vain marginaalisia silloin tällöin käsiteltäviä kysymyksiä. Ja tämä on asia, joka on myös omassa maassamme esillä ollut. Kiitos. Dziękuję bardzo. E, sprawa pierwsza. Kiitoksia. millä tavoin voimme tarjota tehokkaasti tietoa ja välittää oleellisimmat viestit niistä asioista, jotka vaikuttavat kansalaisiin. Tämä on erittäin vaikeaa ja meidän pitäisikin voimakkaammin pyrkiä tekemään yhteistyötä julkisen median kanssa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Käytännöllisesti katsoen kuitenkaan julkisella medialla ei ole mitään velvollisuutta tiedottaa eurooppalaisista kysymyksistä, vaan se tiedottaa pääasiassa kansallisista asioista. Tietysti kansallisia kysymyksiä ei voida erottaa eurooppalaisista kysymyksistä, joten meidän tulisi esittää laajempipohjainen eurooppalainen asia myös kansallisten viestimien avulla niin, että ne tulisivat paremmin esille. Sitten uudet mediamuodot. Tässä suhteessa EU ei voi jäädä poissa olevaksi. Sen täytyy olla mukana uusissa viestintämuodoissa, sosiaalisissa portaaleissa, verkostoissa, joita kansalaiset käyttävät. Katsotaanpa tulevaisuuteen. Olemme keskustelleet koulusta, uusista tiedotusmuodoista, kuten vaikkapa tämä DuxWise, jota saatiin katsoa. Ja 50 vuoden kuluttua joka ikinen koulu käyttää internettiä ja digitaalisessa muodossa olevaa tietoa. Siitä syystä me tarvitsemme strategiaa sille, millä tavalla EU on esillä uusissa mediamuodoissa. Ja kolmas kysymys, varmaankin edustaja Migalski on samaa mieltä, on kokemukset Smolenskin katastrofin jälkeen siitä, millä tavalla kansa ja sen poliitikot esittävät kysymyksiä siitä, mihin puoleen, mihin Eurooppa ovat menossa. Ja yksi päätelmistä tämän jälkeen on se, että ei seurata niin sanottu keltaisen lehdistön viestittämistapaa, vaan tarkastellaan, mitä todellisuudessa tapahtuu. Eli meidän tulisi siirtyä halvoista sensaatioista suurempaan vastuukantoon lehdistössä ja mediassa. Kiitos. Ja sitten Makiona komissiosta saa lyhyen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Onko hän vielä paikalla? Olkaa hyvä. Kiitos, äh, Rouva Pak. Omalta osaltamme äh, meille Lokakaanin mietintö on varsin tervetullut. Hän nostaa tärkeän kysymyksen esiin, kuinka parantaa viestintää, kommunikaatiota sen suhteen, mitä täällä Brysselissä Strasbourgissa tapahtuu. Hänen analyysinsä nykytilanteesta on varsin hyvä. Ollaan varsin kaukana eurooppalaista julkisesta tilasta vielä. Viestintä tapahtuu kansallisissa viestintäfoorumeissa ja Eurooppa ei ole ehkä toisena tai kolmantenakaan vielä tässä joukossa. Ja kun tarkastellaan välineitä, kyllä televisio ja radio vieläkin ovat tärkeitä, mutta uusi media nostaa päätä ja siihen on kiinnitettävä riittävää huomiota. Ja sitten lehdistö ja siihen liittyvät ongelmat. Jos nyt lyhyesti lähden liikkeelle konkreettisimmista kysymyksistä, ensinnäkin tulostaulu television ja mahdollisesti radion osalta, mutta erityisesti television. Me emme nyt tulkitse sitä siten, että komissiolta pyydettäisiin laatuarviota TV-ohjelmista, vaan pikemminkin katsoimme, että tämä olisi kvantitatiivinen arvio sen suhteen, kuinka paljon EU-pohjaista eh, ohjelmaa eri maissa on päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Ja jos tätä todellakin pyydetään, niin uskoisin, että komissio voi eh, auttaa. Emme varsinaista skopodia laatisi, mutta tämän tyyppisiä tietoja varmasti komissio voisi hankkia. Sitten kun puhutaan julkisista yhtiöistä, kyllä olemme ihan samaa mieltä siitä, mitä joku täälläkin jo sanoi lehdistön ja tiedottamisen vapaudesta, mutta valtio ja hallitukset vaativat kuitenkin julkisilta yhtiöltään ähm, tiedottamista ei pelkästään sen suhteen, mitä tapahtuu kansallisessa politiikassa, vaan myöskin mitä tapahtuu politiikassa Euroopan tasolla. Ja tämä ei ole ongelma meille. Varsin monilla jäsenmailla jo on tällaiset määräykset ja voin tästä lukea, kun minulla paperi on tässä mukanaan, niin lukea yhden lauseen Ranskan lainsäädännöstä mitä tulee julkisen palvelun yleisradioyhtiöihin. La dimension européenne. Kaustelevisio pyrkii integroimaan eurooppalaisen näkökulman kaikkiin ohjelmiinsa, eri, erityisesti asilla omistettuihin ohjelmiin bla bla eteenpäin. Tässä on artikla, joka on osa lakia, joka käsittelee Ranskan yleisradiotoimintaa, jossa ei puhuta sisällöstä, substanssista, vaan siitä, että niiden pitäisi osana yleisradiotoimintaa viestejä eurooppalaisia asioita. We are happy with the encouragement. Eli tämä ehdotus on meille varsin tervetullut asia, jota siis mietinnössäkin ehdotettiin. Ja sitten Task Force äh, lehdistölle sen suhteen, että se voisi raportoida siitä, mitä täällä tapahtuu. Voin yhtä Eva Peletin puheenvuoron pitkälti meitä hieman epäilyttäisi tämän tyyppinen task force-tyyppinen järjestäytyminen, koska tällöin oltaisiin kilpailutilanteessa sen suhteen, mitä täällä jo tapahtuu. Emmekä varmaankaan halua ryhtyä kilpailemaan, kun nyt ajatellaan jo eh, ongelmallista lehdistön tilannetta muutenkin. No, en nyt jatka tästä tällä kertaa. Tässä mietinnössä kyllä on paljon muutakin mielenkiintoista. Esimerkiksi kun sanotaan, että kouluihin tulisi Eurooppaa saada paremmin viedyksi. Mutta kun tässä puheenjohtaja pyysi lyhyitä puheenvuoroja, niin en nyt tästä asiasta jatka sitten tällä kertaa. Kiitos. Vielen lämpimät kiitokset kaikille puheenvuoroistanne. Lukekaa laati mietinnön, joka on saanut rakentavaa kritiikkiä osakseen. Hänen ehkä olisi syytä eh, pitäytyä paremmin aiheessa. Eh, se voisi olla hyvä vinkki. Eli ei sylällä ihan kaikkea. Tässä siis journalismi ja uusi media, julkisen alueen luominen Eurooppaan. Näinhän otsikko kuuluu ja ehkä kannattaa nimenomaan näitä teemoja nostaa esille. Ja sitten tässä eh, eh, eh, Vaatin puheenvuoro on täysin yhtyä muihinkin, mutta muutoin tässä on todellakin nostettu esiin monia varsin tärkeitä kysymyksiä. Mutta kohta 14 esimerkiksi on mielestäni ihan ylimääräinen kriittinen tarkastelu parlamentaaristen foorumien osalta. Mielestäni tämä ei liity mitenkään aiheeseen ja se voitaisiin kokonaan jättää pois esityksestä. Ja sitten ehkä voitaisiin miettiä sitäkin, niin kuin täällä tänään esiin tuotiin, olisiko mahdollista meillähän on väline olemassa, eli olisiko median puitteissa mahdollista tukea tämän tyyppisiä internetfoorumeita, ei pelkästään elokuvia, vaan muutakin. Eli tämän tyyppisiäkin aloitteita. Jos olisi mahdollista, niin uskoisin, että tämä olisi oikein hyvä asia ja tulisi esitystä vastaan. Nyt kuitenkin uskoisin, että tältä erää pitää asian käsittely päättää. Voitte vielä lyhyen loppupuheen puheenvuoron käyttää, jos haluatte, mutta lyhyesti, olkaa hyvä. Ymmärrän, että pitää puhua nopeasti. Muuten pois. Tässä oli monia hyviä kommentteja kaikilta. Ja kuten odotin, ihan lyhyesti haluaisin painottaa pari asiaa. Sanoin jo kerran ja toistan. Olen itse journalisti, enkä voisi kuvitellakaan käyväni journalistisen itsenäisyyden kimppuun tai lehdistön vapaan valinnan kimppuun. Se on ihan selvää. Vaikka minä sanonkin näin, niin täytyy todeta, että tässä on jotakin rajan ylittäviä ehdotuksia, mutta ne eivät mitenkään pyri näitä oikeuksia vastaan käymään haluaisin myöskin ohjataksemme meitä oikean henkeen, että, että meidän ei pitäisi reagoida turhan automaattisesti näihin asioihin. Meillä on huonoja kokemuksia tämän asian kanssa ja konkreettisia ehdotuksen ällistyttävän vähän. Sanoisin siis kaikille, että jos kaikki keskustelemme asiasta oikeassa hengessä, niin minä olen aivan avoin muotoilulle. Mutta kuten monta kertaa sanottu, että tässä ei mitenkään journalistia vastaan käydä. Olen itsekin sellainen. Ja pyrimme pikemminkin avaamaan järjestelmiä täällä. sen. jos emme mitään uutta keksi, me emme minnekään pääse. Toivon, että kaikki voivat olla mukana neuvottelussa ja, ja toivottavasti me kerrankin saisimme jotain konkreettista aikaa tällä alueella. Paljon kiitoksia ja... Vielen Dank. Lämpimät kiitokset, Lokikaat. Kommentit, jos haluaa esittää, voi esittää ne kirjallisesti viidettä mennessä kello 12 tarkistukset jätettävä. Ja sitten herra Lokekas varmasti omalta osaltaan myöskin tulee joitain tarkistuksia tekstinsä tekemään. No niin, lämpimät kiitokset Lokekarille vielä kertaalle mielenkiintoisesta keskustelusta. Ongelmana on se, että jos asiantuntijat tulee mukaan keskusteluun, niin aika sen riittäminen käy ongelmalliseksi. No hyvä, että näin nyt tehtiin ja tähän samaan ongelmaan äh, törmätään Imo Peletin kanssa, koska hän on toiminut samalla tavalla. No mielellään myönnän tällaiset mahdollisuudet, mutta olisi hyvä, että puheenvuoroissaan myös asiantuntijat puhuisivat lyhyesti, jos mahdollista. Sitten seuraavan asiaan. Julkinen yleisradiotoiminta digitaalisella aikakaudella, kaksitahoisen järjestelmän tulevaisuus. Ivo Pelet on oma aloite mietinnön eh, tekijä ja asiantuntijoita on kaksi rouva Abadani eh, riippumattoman eh, lehdistön keskuksen johtaja Romaniassa ja sitten vielä toinenkin asiantuntija ensimmäinen kesäkuuta työasiakirja esitetään, eli ei olla vielä yhtä pitkällä tässä asiassa kuin Lopekainen esityksiä 24.6. sitten keskustelemme mietinnön saman tapaan kuin tänään tehtiin ja sitten 28. päivä syyskuuta voimme asiasta äänestää, eli e, syyskuun puolella ovat sitten myöskin takarajat tarkistusten jättämiselle. Herra Martinez äh, asia siirtynyt hieman, äh, milloin hän tulee. Eli hän tulee kolmen vartin kuluttua, ei puolen tunnin kuluttua. Näin meillä on tasan 45 minuuttia aikaa käsitellä tätä aihetta ja pysykää puheajoissa, koska muutoin jatkossa emme voi asiantuntijoita kutsua enää kokouksiin. No niin, Ivo, ensin puheenvuoro sinulle ja sitten asiantuntijoille myöskin. Ole hyvä. Much, Doris. Thanks, uh, Chairman. I will be... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti, aivan kuten pyysitte. Tämähän on ensimmäinen näkemysten vaihto. Keskityn itse tämän mietinnön soveltamisalaa ja päähaasteisiin. Ensinnäkin soveltamisalasta. Kysymys on julkisesta yleisradiotoiminnasta, Kysymys on siitä, millä tavalla ne toimivat digitaalisella aikakaudella ja sitten kysymys on kaksitahoisesta järjestelmästä. Eli nämä ovat ne pääelementit. Kun puhutaan kaksitahoisesta järjestelmästä ja yksityisen ja julkisen organisaatioiden sekoitetusta järjestelmästä, joka on takeena median moniarvoisuudelle. Ja tässä viitataan myös Amsterdamin pöytäkirjaan, joka on oleellinen tässä suhteessa. Valitettavasti, hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, Ongelmana on se, että todellisuudessa yleisradiotoiminta on todellisissa vaikeuksissa Euroopassa. Hyvin monet yleisradioyhtiöt ovat joutuneet suorastaan eksistentiaalisiin ongelmiin. Ja kysymys on hyvän hallintotavan puutteesta, siitä, että ei ole riittävästi uusia digitaalisia toimintapohjia ja julkista rahoitustakaan ei ole riittävästi. Tämä koskee useita jäsenvaltioita Euroopan unionissa. Ja nyt olemme tulemassa sellaiseen pisteeseen, että useat yleisradioyhtiöt ovat ihan olemassaolon äärirajoilla. Esitämme tämän mietinnön siitä syystä, että EU-politiikka ei voi keskittyä pelkästään toimintoihin, jotka koskevat ylikompensointia, eli että valtio antaa liikaa varoja yleisradioyhtiöille. Minusta meidän täytyy tehdä enemmän, esimerkiksi kuten Australian pöytäkirjassa todetaan, niin että Euroopan unioni ottaa myös huomioon sen silloin, kun rahoituksen puutetta on. Ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että Euroopan parlamentti toimii tässä suhteessa, vaan meidän ei tarvitse tehdä samaa työtä kuin Euroopan neuvoston kun puhutaan yleisradioyhtiöiden riippumattomuudesta ja erosta valtioon, kun puhutaan rahoituksen puutteesta, avoimista säännöistä, hyvästä hallintotavasta, niin voimme silloin viitata useisiin päätöslauselmiin, joita Euroopan neuvosto on hyväksynyt ja aiomme sisällyttää tuon aineiston myös tähän mietintöön. Se on siis ensimmäinen haaste, johon meidän täytyy vastata tulevaisuudessa. Mutta puhutaan digitaalista aikakaudesta ja sitten tästä monipohjaisesta ympäristöstä, jossa eri mediamuotojen väliset rajat ovat miltei hävinneet. Perinteiset mediamuodot saavat paljon kilpailua kirjoitetusta lehdistöstä, sanomalehdistä ja niin edelleen ja sanomalehteen aikakauslehtien julkaisijat tietysti haluavat internetissä saada aikaiseksi myös rahaa tuottavaa toimintaa. Ja näin ollen mainostulot ovat vähentyneet viime kuukausien ja vuosien aikana dramaattisesti. Niiden tulisi saada lisätuloja, siis aikakauslehtien ja sanomalehtien internetissä tai jo tähän ne pyrkivätkin, mutta valitettavasti Google saa puolet mainosrahoista, eli se on suuri ongelma lehdistölle. Ja varsinkin julkaiset joutuvat kilpailemaan kovasti vapaiden internetfoorumien kanssa, sellaisena kuin yleisradioyhtiöt niitä tarjoavat. Eli vihamielisyys on kasvamassa yhtäältä lehdistön ja toisaalta julkisen radio, yleisradiotoiminnan välillä. Tänä päivänä on yleisesti hyväksyttävä, että yleisradiotoiminnan ei tarvitse pitäytyä perinteisissä palveluissa, kuten radiossa ja televisiossa, vaan että näistä voi tulla julkisia mediapalveluita niin, että toiminta voi kehittyä internetissä. Mutta Euroopan komission mukaan yksityiskohtaisia suunnitelmia täytyy noudattaa. Ja muistutan komission tiedonannosta viime vuodelta, joka on todella tärkeä ja ehkä uusi monille jäsenille täällä, sillä tuossa uudessa komission tiedonannossa vuodelta 2009 selkeästi todetaan, että Euroopan komissio ehdottaa ensinnäkin, että jäsenvaltioiden tulisi määritellä yleisradioyhtiöiden toiminta-ala ja toiseksi vielä tärkeämmin yleisradioyhtiöiden tarjoamat uudet AV-palvelut tai uudet palvelut internetissä – että sitä täytyy arvioida myöskin ennalta. Eli tämä on todella tärkeää. Näin ollen eri sidosryhmät toteavat, että yleisradioyhtiöiden tulisi tarjota palveluja internetissä. Sellaisia palveluja, jotka liittyvät suoraan TV- ja radiolähetyksiin. Ja toisaalta näiden yhtiöiden, mm, yhtiöt toteavat, että ne eivät halua, että niiden toimintaa rajoitetaan internetissä. Ja näin ollen tässä ilmapiirissä, hyvä puheenjohtaja, meidän tulisi juuri etsiä uusia malleja ja sitä, millä tavalla kaikki nämä eri toimintamuodot voivat elää rinta rinnan internetissä. Ja toivon, että saan paljon ehdotuksia teiltä tästä keskustelusta. Ei niin, että ratkaisisin tämän ongelman, mutta niin, että voisin esittää joitakin malleja. Minulla on tiettyjä ehdotuksia. Tavoitteena ei ole mennä yksityiskohtiin, tässä jo mainita vain muutaman. Ja yksi ratkaisusta olisi lisäyhteistyö AV-sisällön jakamisen kanssa yhtäältä yleisradioyhtiöiden ja toisaalta lehdistön välillä, jotka ovat internetissä. Ja tästä voitaisiin kehittää erilaisia yhteistoimintamalleja. Voisimme myös kehitellä jonkunlaisen sisältö. Rahaston olen puhunut Googlen kanssa ja monien telekomoperaattoreiden kanssa – jonkunlainen malli, joka velvoittaisi hakurobotteja, kuten vaikkapa Googlea, tähän sisällön luomiseen internetissä. Lisäksi voitaisiin kehitellä vähimmäiskriteerit sille, millä tavalla rahoitetaan yleisradioyhtiöitä ja pohtia eurooppalaista investointipankkia, joka voisi sitten tukea yleisradioyhtiöitä ja niin edelleen. No, olen nyt jo tekemässä tässä päätelmiä, niin hyvä puheenjohtaja. Kaksitahoinen järjestelmä ei ole mikään staattinen tuote, vaan se on työ, joka on käynnissä, aivan kuten itse totesitte. Me pyrimme löytämään terveen tasapainon julkisen ja yksityisen lähetystoiminnan välillä ja lehdistön välille ja muun toiminnan välille internetissä – ja me uskomme, että Euroopan parlamentinkin tehtävä on tuoda yhteen eri mediamuodot ja sidosryhmät, jotta voitaisiin löytää tällainen uusi kestävä liiketoimintamalli. Sillä kysymyshän on demokratiamme neljännestä pilarista, johon Lökkö jo viittasi. minusta meidän velvollisuutemme on etsiä tällaisia uusia malleja ja toivottavasti näin voidaan tehdäkin. Ja toivottavasti tästä näkemysten vaihdosta on hyötyä, kun pyrimme luomaan tällaisen kukoistavan, kestävän digitaalisen tulevaisuuden. Kysymyshän on nimenomaan kulttuurin monimuotoisuudesta ja meidän perustavaatuista oikeuksistamme ja demokratiastakin. Kiitoksia. Kiitokset ja nyt viisi minuuttia. Rouva Vadini riippumattoman lehdistön keskus Romaniasta tämän johtaja. Olkaapa hyvä. Paljon kiitoksia. Kiitos mahdollisuudesta puhua täällä. Yritän antaa kansallisen näkökulman ja pistää vähän lihaa näitä hyvin rakenteellisten luiden päälle, joita herra Bellet esitteli kaksi viikkoa sitten Romanissa pääministeri herra pyysi saada 30 minuutin ohjelman tv Hänellä mikään ja kommunisti, hänellä ei ollut mikään paha ihminen, hän opetti perustuslakioikeutta. Hän tiesi, miten asioiden pitäisi tehdä. Silti hän pyytää omaa lähetystä, ei itselleen, mutta hallitukselle. Jokaisen mielessä – Yleisradion tehtävän palvella hallitusta, ei suurta yleisöä. Ja tästä juontuu yleisradiotoiminnan ongelma uusissa jäsenmaissa. Se on tämä identiteettikysymys. Ovatko ne yleisradiotoimintaa yleisöä varten, vai ovatko ne kansallisia radioita ja televisioita, niin kuin niitä myös kutsutaan. Yleisradion neuvoston äskeisen tutkimuksen mukaan 20 prosenttia radiosta 30 prosenttia TV-kanavista ja puhumme sadoista tuottajista. Vain noin harva tuottaa kulttuuriohjelmia. Loput on viihdettä. Ja ajankohtaisuutisia. Eli meillä on toisaalta väärikohdeltu palvelu, johon hallitus kohdistaa paineita, ja toisaalta meillä on suuri tarve sillä. Radissa TVssä kulttuuriohjelmat ovat kärjessä kysynnän suhteen. Meillä on hallintaongelmia. Me emme tiedä, kuka tosiasiassa pyörittää radiotoimintaa. Meillä on rahoitusongelmia. Kerron toisen tarinan. Olen journalisti ja tarinoita kerron. 2005 entinen Yleisradion johtaja sai potkut, kun hän puuttui ää, toimituspolitiikkaan, mutta taloudellinen tilanne oli hyvä. Kaksi vuotta myöhemmin uusi pääjohtaja joutui jättämään tehtävänsä. Valtavan budjetti aukon vuoksi, mutta Yleisradion suositumus ja katsojaluvut olivat kohonneet. Mitä me sitten odotamme näiltä palveluilta? Äh, hyvää rahoitustilannetta vai jotain muuta? Mitä palveluita me odotamme? Tämä tilanne ei ole mitenkään erityinen Romanialle. Esimerkiksi Slovakiassa on ollut 14 yleisradiojohtajaa 18 vuodessa. Ja Unkarissa on taisteltu pari vuotta, jotta löydettäisiin sen yleisradiolle johtaja. Tämän interventiolle on tarvetta. Tilanne ei ole selkeytynyt viimeisen 15-20 vuoden aikana. Olen täysin selvillä läheisyysperiaatteista ja kilpailun näkökulmista, jotka herra Bellet mainitsi. Malleille on mielestäni kysyntää. On kysyntää rakenteille, jotka mahdollistavat sen, että yleisradiotoiminta kohtaisi uuden ajan. Herra Belet puhui julkispalvelu äh, radioto- lähetystoiminnasta. Mutta minusta mä taisin puhua yleisradiotoiminnasta. Jos me ajatellaan instituutioita, niin me olemme saattaneet hävitä jo taistelun. Vetää sen, että ajatelkaa pikemminkin yleisö. Ihmiset, jotka kuluttavat näitä palveluita. Edellisessä mietinnässä puhuttiin informaatiosta ja nuorista. Tiedämmekö, mistä nämä nuoret saavat tietonsa? Emme tiedä. Jos markkinoita analysoimme, niitä nykytilannetta analysoimme olemme jo hävinneet taistelun. Jos äh, keijo yhden toiveen minulle sallisi, niin se on se tutkimus siitä, miten nuoret lapset 9-12-vuotiaat keräävät ja prosessoivat informaatiota. Tämä antaisi meille tilaa ymmärtää ja luoda puitteet heille päästä yleisradiotoiminnan pariin. En tarkoita ainoastaan, ainoastaan perinteistä yleisradiotoimintaa, vaan myös uutta mediaa. Uskon, että tulevaisuudessa mediakenttä on täysin erilainen, ja jos säätely on mitä on, me olemme hävinneet taistelun jo etukäteen. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. puhu ranskaa. Asiakirja on jaettu englanniksi ja siinä tehdään yhteenveto siitä, mitä aion sanoa tänään. Edustaja Bellet säästi paljonkin aikaa, niin kun hän teki tämän katsauksen asiaan. Kysymys on digitaalisesta vallankumouksesta, joka muuttaa kaikki eri osiot mediassa ja joka johtaa siihen, että kansalaiset joutuvat pohtimaan perustavanlaatuisesti sitä, millä tavalla näitä asioita hoidetaan ja miten voimavaroja myönnetään eri tahoille. Internetissä yleisemmin ottaen, kun tarkastan koko digitaalista mediaa, niin koko järjestelmä on aivan uusi, eikä se ole vielä vakaa. vakaa. Tällä hetkellä, kun tämä epävakaustilanne on voimassa, ei voida sallia tilanteen kehittyvän sellaisenaan aivan kuten yleisradiotyössä aikoinaan tehtiin. Se, mikä tässä on kyseessä, on nimenomaan ilmaisunvapaus, aivan kuten edustaja Belet totesi. Ilmaisunva- jos ilmaisunvapautta ei ole, niin silloin ei myöskään ole yksityisten mediamuotojen riippumattomuutta. Niiden taloudellinen riippuvuus on oleellista, jos haluamme kestävän liiketoimintamallin. Ja meidän täytyy myös kyetä mittaamaan rahassa sitä sisältöä, jota tuotetaan ilman, että sen arvo tuhoutuu äh, epäreilun kilpailun seurauksena. Aivan kuten Bele totesi, kysymys on erilainen eri jäsenvaltioissa. On totta, että julkinen yleisradiotoiminta ei välttämättä ole samassa asemassa eri jäsenvaltioissa. Ja ne maat, joihin viittaan, ovat äh, pikemminkin maita, niin sanottuja rikkaita maita, siis taloudellisesti katsoen ja mediamuotojen määrässä mitattuna. Mutta kiinnittäisin myös huomioon pieniin maihin, kuten Belgiaan, jossa on paljon erilaista mediaa, joka tulee muista jäsenvaltioista. Ja näin ollen kokonaistarjontaa on todella tar- vaikea kartoittaa ja se johtaa useisiin vaikeuksiin, joita ei välttämättä ole suurissa jäsenvaltioissa. Näin ollen meillä on kolme eri pohdintamuotoa, jotka ovat aivan perustavanlaatuisia, joista ensimmäinen on se, että pitää todeta, miten vaikea on luoda uusi talousmalli digitaalisella aikakaudella. Toiseksi pitää kyseenalaistaa todella selkeästi ja perustellusti se, mikä on julkinen yleisradiotoiminta vuonna 2010 ja yleisemmin ottaen tulevaisuudessa. Ja sen jälkeen tulee pohtia myös mahdollisimman luovalla tavalla, millä tavalla voidaan harmonisoida julkisen ja yksityisen puolen mediatoimintaa. Jos puhutaan talousmallin luomisen vaikeuksista, niin meillä on tiettyjä tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon. Ensimmäinen niistä on se, että kun tarkastellaan teknologiselta puolelta ja lähetetään näitä eri mediamuotoja toisiinsa, niin täytyy tarkastella sitä, mikä tänä, aiemmin oli adi, audiovisuaalinen asia, on tänä päivänä tekstiä ja ö, kuvia. Eli tässä on ihan selkeä kilpailutilanne verrattuna lehdistön nettisivuihin. Toiseksi, ennen internetaikaa mainosmarkkinat kasvoivat valtavasti Ja silloin oli tällaista ikään kuin institutionaalista mainontaa tietyillä toimialoilla kirjoitetussa lehdistössä, mutta kaikki nämä rajat ovat nyt poistuneet. Kaikki mainokset löytyvät nyt kaikilta eri digitaalisilta alustoilta. Ja tässä on myöskin aivan selkeä kilpailutilanne koko median välillä. Ja valitettavasti myös aivan eksponentiaalinen kasvu Ja tietysti kysyntä on taas laskussa kriisin seurauksena. Eli toinen tällainen oleellinen kilpailutilanne on siis mainosmarkkinoilla. Sen jälkeen meillä on myös uusia toimijoita koskeva ongelma. Juuri se, mikä Belet otti tässä esiin. Ongelma meidän markkinoillamme. Uudet toimijat ovat esimerkiksi hakurobotit, ne, joilla on vertikaalista toimintaa markkinoilla, ne, jotka hyödyntävät lehdistön tarjoamaineistoa ja jotka tuovat myös paljon mainoskilpailua alalle. Eli nämä ovat niitä uusia talousympyröitä, jotka me emme voi jättää huomiota. Ja meidän tulisi alue, paikallis, kansallisella ja Euroopan vallankäytön tasolla puuttua tähän asiaan ja säätää asiasta tarpeen, jotta voimme taata monimuotoisuuden sisällön, sisällön luojien oikeudet ja että koko tämä arvoketju löytää oikean paikkansa. Ne ihmiset, jotka luovat sisältöä, ne, ne tulee myöskin saada oikea palkkionsa tästä sisällön luomisessa, luomisesta. Ja me emme saa aiheuttaa kilpailuväristymiä digitaalisella puolella. Meillä on ollut suuria vaikeuksia mainonnan vääristymisessä. Ja näin ollen yleisradioyhtiössä on ihan selvä tilanne. Me emme voi todeta, että nämä eivät voi toimia internetissä – tai eri mediamuodoissa. Siinähän ei tietysti mitään järkeä. Niiden täytyy saada olla siellä. Mutta kysymys on siitä, että ne tekevät sitä, mitä niiltä odotetaan. Eivätkä, että ne kilpailevat yksityisen sektorin kanssa ilman, että ne tuovat mitään erityistä yleiselle palvelutarjontapuolelle. Jos yleisradioyhtiö kehittää jonkun palvelun, niin silloin pitää aina esittää kysymys siitä, mikä on tuon yleisradioyhtiön tarjoama lisäarvo miten asianmukaista se on ja onko tuota palvelua tarjolla yksityisellä puolella. Eli täytyykö julkisia varoja käyttää tämän palvelun tarjoamisen. Näin täytyy asiaa pohtia. Ja jos huomataan, että mediatarjonnassa on puutteita, jos huomataan, että siinä on tiettyjä tehtäviä, joita täytyy täyttää, niin silloin on loogista käyttää julkisia varoja tähän. Mutta jos moniarvoisuus on jo olemassa, jos Kansalaisilla on käytössä kaikki tieto, mitä he haluavat käyttöönsä hyvin moniarvoisella tavalla, niin silloin täytyy todella kyseenalaista sitä, että käytetään julkisia varoja silloin, kun näiden yleisradioyhtiöiden talous on muutenkin kuralla. Käytetään varoja aivan samaan asiaan kuin mitä yksityiseltä puolelta tulee. Se on suuntaus valitettavasti, joka on aivan dramaattinen, dramaattisesti nähtävissä vuodesta 80 lähtien kilpailutilanteesta, joka on aivan absurdi. Ei ole mitään järkeä siitä, että julkisia varoja käytetään siihen, että kilpaillaan esimerkiksi urheilulähetysoikeuksista. Mikrofonin ulkopuolelta puhetta. No niin, kiitoksia. Sehän oli oikein mielenkiintoista. Ja nyt annetaan puheenvuorot kollegoille ja komissiolle. Komissiosta onko täällä joku paikalla? Olkaapa hyvä. Yeah, thank you. Kiitos komissiolle. Tämä keskustelu on tervetullut. Se on varsin ajankohtainen ja tärkeä. Eli Tämä kaksitahoinen järjestelmä on erityispiirre eurooppalaisessa lähetystoiminnassa, eli on yksityisiä ja julkisia toimijoita. Tässä kolmeen pääpisteeseen kiinnitän huomiota, eli hallinnoinnin puute, hyvän hallinnon puute, riippumaton rahoitus ja sitten pääsy toimintapohjiin. Varsin hyvin tässä on mainittu tämä viestintäasia, mitä tulee tähän julkisen palvelun rahoituksen komissioon, hyväksyi asian viime vuonna ja se osittain vastaa jo joihinkin esitettyihin kysymyksiin. Niin. Toimintapohjiin pääsy on ehkä helpoin kysymys vastata. Tiedonannossa on kokonainen luku, joka näitä käsittelee. Eli julkisten toimijoiden tulisi saada pääsy toimintapohjiin tietyin edellytyksin. Ja pyyntö, jonka Jempa esitti, on asia, joka mielestäni on mukana komission asiakirjassa jo. Eli tarvitaan lisäarvoa palveluta ajatellen. Sen on oltava olemassa ja on myöskin arvioitava niitä markkinavääristymiä, joita saattaisi syntyä. Ja sitten jäsenmaa voi päättää siitä, ovatko vääristymät, joita on olemassa, onko, ovatko ne perusteltuja ja tasapainossa lisäpalveluarvon kanssa. Ja sitten rahoituksen riippumattomuudesta. Tässä palaisin siihen, mitä tiedonannossamme sanotaan. Ja tämä liittyy myös ensimmäiseen kysymykseen tiedonanto varsin selvin sanoin, kun se selvittelee sitä, mitä sopimuksissa sanotaan ja mitä Amsterdamin pöytäkirjassa sanotaan, muistuttaa siitä, että komission tehtävä ei ole päättää siitä, eh, mitä ohjelmia rahoitetaan, eh, kun puhutaan yleisen edun palveluista, eikä myöskään sen tule päättää tiettyjen tuotteiden laadusta. Niin kuin esittelijä totesi, tämä on jäsenmaiden eh, tehtävä. Komissio valvoo sitten sitä, että ei virheitä tapahdu. Ja sitten kaikkein hankalin kysymys, eli hyvän hallintotavan puute. Varsin monet ryhmän jäsenistä varmasti muistavatkin keskustelun, joka käytiin, kun käsiteltiin audiovisuaalisten palvelujen direktiivin liittyviä kysymyksiä. Tuolloin keskusteltiin pitkään eh, riippumattomien sääntelijöiden roolista ja jäsenmaiden näkemyksistä tähän asiaan which are not... Eli on elementtejä, jotka eivät suoraan liity <clears throat> hallinnointiin, mutta sitten on myöskin elementtejä, jotka liittyvät yleisemmin hallinnointiin audiovisuaalisissa palveluissa ja toisaalta niiden riippumattomuus tulee tässä yhteydessä huomioida, mutta tämä on ilman muuta tärkein ja hankalin elementti tässä keskustelussa. Kiitos. Vielen Dank dafür. Kiitos eivät sitten saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, for... Kiitos puheenjohtaja. Niin, komission puheenvuoron jälkeen voin puhua lyhyesti. Ivo Beltin kanssa jo yhdessä mietimme sitä, mihin suuntaan tämä asiakirja mietintö voisi mennä. Ja ratkaisevan tärkeää tässä on nimenomaan lähteä liikkeelle Amsterdamin pöytäkirjasta ja sitten viime vuoden tiedonannosta, koska niiden myötä tärkeimmät päätökset jo tehtiin. Saksassa tämä kolmen vaiheen testi on nyt menossa ja keskustelu, Saksassa käytävä keskustelu on osoittanut sen, että järjestelmä on varsin tehokas. Ja jos tältä pohjalta lähdemme liikkeelle, kun asioita tarkastelemme, niin uskoisin, että voimme todellakin saada aikaan hyvän tulevaisuuteen luotaavan mietinnön, mutta näiden kahden esityksen pohjalta on lähdettävä liikkeelle, kun näitä asioita tarkastellaan. Kiitos. Kiitos. No niin, muistuttaisin vain siitä, että aloite tähän mietintöön tuli pitkälti ongelmista, joita on ilmennyt uusissa jäsenmaissa vuonna 2004 liittyy näissä maissa ja sitten joissain vanhoissakin jäsenmaissa. Eli ongelma, joka liittyy siihen, että julkisen palvelun eh, yleisradiotoiminnalla ei aina ymmärretä ihan samaa asiaa. Oli mielenkiintoista kuulla eh, Romanian asiantuntijan puheenvuoro puheenvuorossa tämä hyvin kävi ilmi. Varsin monissa maissa eh, tällöin puhutaan eh, valtion televisiosta, näin monesti on myöskin eh, läntisissä jäsenmaissa, mutta että tämä ei ole oikea tulkinta, on ymmärrettävää. Meidän tulisi nyt pyrkiä löytämään tasapaino julkisoikeudellisten lähettäjien koulutuksellisen aspektin välillä ja sitten toisaalta yksi yksityisten toimijoiden eh, toiminnan eh, osalta. Eh, näihin kysymyksiin pureutuu tämä mietintö ja koska kysymykset ovat varsin moninaisia, niin siksi meidän on oltava riittävän varovaisia ja huomioitava nämä molemmat toimijat. On kuitenkin tärkeää, että Euroopassa saataisiin tasapaino eh, julkisoikeudellisten ja yksityisten toimijoiden välille ja kummankin eh, omaa luonnetta eh, korostettaisiin, kun tukitoimia mietitään. Ja niin kuin tässä puheenvuorossa hyvin esiin tuotiin, nimenomaan kilpailutilanne kun ajatellaan, että eh, verovaroin ainakin osittain rahoitetaan eh, julkisia yleis radioyhtiöitä ja sitten tässä yhteydessä eh, kilpailutilanne, kun puhutaan yksityisistä toimijoista. Ja tässä juuri viitattiin Saksaan. Kolmen vaiheen testillä Saksassa pyritään selvittämään sitä, miten olisi mahdollista toimia ja miten ei. Eli ymmärrämme, että hankaluuksia on ja tässä todettiin, että Euroopan neuvosto on tehnyt varsin hyvää työtä, pohjatyötä. Tässä asiassa ei tarvitse nyt lähteä pyörää uudelleen keksimään, vaan voimme lähteä liikkeelle siitä, mitä jo on aikaan saatu. No niin, nyt Voitte vielä käyttää eh, muutaman puheenvuoron. Jos haluatte, pyysin ekstra, että Martinis tulisi vähän myöhemmin paikalle, että ehdimme keskustella. Niinpä nyt kun tässä vähän aikaa on vielä jäljellä, niin puheenvuoroa voitte käyttää. Mutta jos ei ole puheenvuoropyyntö, niin annan puheenvuoron Ivolle. Ole hyvä. Jos sallitte, niin pari loppusanaa hollannin. Hyvä puheenjohtaja. Se, mitä totesitte, on aivan oleellista. On oleellista, että me saamme aikaiseksi hyvän tasapainon tähän rinnakkoin olon, aivan kuten komissioedustajakin totesi. Se löytyy jo tuosta komission viimevuotisesta tiedonannosta, joka tätä asiaa koskee. Ja se sitten, miten nämä vaikeat suhteet hoidetaan yhtäältä yleisradiotoiminnan välillä, radio- ja tv välillä, suhteessa sitten kaupallisiin kanaviin ja toisaalta sitten taas kilpailu yleisradiotoiminnan ja yksityisen puolen välillä ja sitten lehdistön välillä, joka kirjoittaa internetissä. Nämä tasapainotilojen löytäminen ovat erittäin tärkeitä moniarvoisuudelle ja demokratialle. Ja kysymys on nimenomaan tästä. Eli meidän täytyy pyrkiä hyvään tasapainoon. Meidän täytyy välttää sitä, että me saamme aikaiseksi sen dynamiikan, jota tuo yleisradiotoiminta. Tarvitsemme emme saa kuitenkaan se toiminta rajoittaa, se ei ole tässä tavoitteena. Mutta sitten myös lehdistö, joka kirjoittaa internetiin, sillä tulee olla riittävästi liikkumavaraa, jotta se voi tehdä oman tehtävänsä. Eli tähän hyvän tasapainon täytyy pyrkiä. Ja toivo, toiseksi, hyvä puheenjohtaja, minusta on myös yhtä tärkeää se, että toistamme sen, että emme ryhdy pelkästään keskustelemaan näistä uusista ja vanhoista jäsenvaltioista, että sanotaan, että no Italiassa tilanne on tämä ja se on kaikkiaan väärin ja Unkarissa tilanne on tämä ja Belgiassa taas tuollainen ja ryhdytään tässä nimittelemään ja osoittamaan sormella eri maita. Siitä ei päästä yhtään mihinkään, vaan meidän pitäisi pyrkiä rakenteellisiin ratkaisuihin ja ehdotuksiin. Tänään meillä oli kaksi asiantuntijaa paikalla. Tiedän, että siihen meni jonkun verran aikaa, mutta täällä on vielä monia muita asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia täällä salissa tuolla takana. Ja olen ollut ei, paljon yhteydessä viime viikkoina ja kuukausien aikana ja toivottavasti voin olla lisäyhteydessä tässä tulevaisuudessakin, sillä sitä kautta saadaan keskusteluun aivan uusia elementtejä. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Kiitos. Meillä on aikaa syyskuuhun, jolloin on äänestys. Meillä on lomalla aikaa, kesälomalla aikaa ja sitten syksyllä äänestetään. Yhtä asiaa kuitenkin alleviivaisin. Kollegoilla on varmaan ongelmia, äh, käytämisongelmia Tässä on tällainen kausa Italia. Minä pyydän, että tässä, te, tässä tehdään vakava yleinen mietintö, jos ei ole sitten niin kuin, äh, kukaan omaa lehmää ojasta kaivelle. Se ei tuota mitään. Tämä ei ole mikään median äh, keskittymistä käsittelevä mietintö. Tämä käsittelee julkista yksityistä lehdistöä sen suhdetta. Se on, se on vakava ongelma, johon täytyy vakavasti tarttua. kiitän niitä, jotka tämän asian yleensä ottavat esille, tavalla, että he eivät sitä tässä ottaisi esille. Herra Vattimäärä nyt paikalle, tämä ei ole sille oikea paikka. Tämä asia auttaisi. Tämä ei ole henkilökohtainen kommentti, millään. on omat ongelmani tämän teeman kanssa, mutta pyrimme rajoittamaan teeman siihen, mikä se on ja ja miten me kykenemme laitamaan tasapainon uudessa digitaalisessa maailmassa ja miten me kykenemme tukea ja sitten tosta vähän rajoittaa tiedotusvälineitä. Haluan kiittää molempia rouvoja. Olisi voinut antaa teidän puhua teidän vähän enemmänkin, mutta en etukäteen voinut tietää sitä. Pidän anteeksi, Rova arvoa, mutta joskus täytyy pitää huolta järjestyksestä. Kiitos keskustelusta. Nyt kohta 12. Onko kommentteja edisen koordinaattorien päätöksiin? Kukaan ei mitään vastusta. Voimme pitää koordinaattoreiden päätöksiä hyväksyttynä. Ja nyt kollega Martinez on tulossa tavanottajatta paikalle. Hän tulee puhumaan pikkasen äh, Euroopan historian talosta, joka on Euroopan parlamentin projekti. Kaksi minuuttia. Rova Paledelle. Maybe I could be given the opportunity. Ehkäpä voisin saada tiedottaa tämän valiokunnan jäsenille ja muistuttaa teitä siitä, että Yritimme täytäntöönpanna Lux-palkintoa eri jäsenvaltioissa. Yritin parhaani, mutta voin kertoa, että 9.5. minun maassani sekä Atenassa että Thessalonikissa Saranskalainen filmi, joka voitti palkinnon, esitetään avoimessa tilassa ilmaiseksi koko yleisölle. Ja sen seurauksena sitten on keskustelu. Ja toivottavasti ensi vuonna, ja vetonkin siihen, voidaan tästä tehdä konkreettisempaa. Ja että tällainen käytäntö voitaisiin laajentaa koskemaan kaikkia jäsenvaltioita. Puheenjohtaja, kiitoksia. Niin voin sitten jatkaa tästä. Olen kollega Rennerin kanssa tehnyt tämän saman Gratsissa. Avasimme elokuvan ovet ja sitten kävimme myös keskustelua asiasta. Se on oikein hyvä. Ja ihan vain tietona, kaikki eurooppalainen julkinen alue, eli komission muut ovat luvanneet, että Euroopassa viikon aikana annetaan mahdollisuus esittää nämä filmit. Kiitoksia siis tästä tiedosta. Kiitoksia sitoumuksestanne. Eli hyvä Miguel Angel Martinez Martinez, vanha ystävä Euroopan neuvoston päiviltä, silloin kun me vielä olimme siellä yhdessä, olemme täällä sitten kohdanneet uudestaan. Olen ilahtunut siitä, että tulit takaisin esittelemään meille tämän historian Damit wir noch miteinander diskutieren. No niin, ole hyvä. Muchas gracias, Doris. Efectivamente, bueno, en primer lugar, saludar. Eh, kiitokset, Doris. Ensinnäkin eh, sanoisin, että on ilo olla täällä ja haluaisin kiittää puheenjohtaja kutsusta. Meinasin sanoa eh, vanhaa ystävääni, mutta ehkä on parempi sanoa ystäväni vuosien takaa. Nyt olen jo toistamiseen täällä valiokunnassa kertomassa teille tästä eurooppalaisen talon hankkeesta. Ja olen itse yhteysryhmän puheenjohtaja. Sehän puhemiehistön päätöksellä perustettiin. Ja ajatuksena on nimenomaan toimia siten, että saadaan ihmisiä mukaan tähän hankkeeseen parlamentin sisältä, mutta myöskin ulkopuolelta. Olisi hyvä, että saataisiin hanke toimivaksi ja onnistumaan. Ajatushan eurooppalaisen historian talon perustamisesta syntyi jo jokin aika sitten. Ja nyt ö, ö, vaalien jälkeen tilanne on hieman muuttunut. Jotkut ovat tulleet aktiivisemmin mukaan, jotkut jättäneet ö, tehtävänsä. Eli tämä on tällainen muuttuva projekti, mutta kuitenkin uusia kollegoita tulee hankkeeseen mukaan ja se aina tuo mukanaan myöskin muutoksia tähän asian etenemiseen. Pöterin aikaisempi puhemiehemme, hän on tämän hankkeen isä. Hän vuoden 2007 alussa jo teki konkreettisen ehdotuksen tästä ohjelmasta. Ja tämä ehdotus vetosi monin meistä, varsinkin niihin, jotka katsoivat lähtökohdat mielenkiintoisiksi. Bonnissahan tällainen eurooppalaisen historian museo oli olemassa. Ja se voitti Euroopan neuvoston myöntämän museopalkinnon myöskin. Itse aikoinani toimin parlamentaarisen kokouksen puheenjohtajana ja totesimme, että kyseessä oli todellakin varsin hieno museo. Varsin usein kävimme siellä, koska tuolloin työmatkoja Bonniin oli enemmänkin. Ja nyt sillä on sitten jo e, toinenkin haara Leipzigissä. Toivottavasti varsin monet pääsette käymään näissä museoissa, mutta kuitenkin tältä pohjalta ajatus syntyi. Ajattelemme jotain samansuuntaista. Eli Saksan historiaa kuvaillaan näissä museoissa, mutta sitten myöskin Alankomaiden ja Itävallan hankkeet tällä saralla, niissä aikoinaan epäonnistuttiin. Kon, eh... Tämä hanke oli hieman hankala. Tiesimme, että se ei itsestään kovin helposti toteudu, mutta ymmärsimme kuitenkin, että kyseessä on tärkeä hanke. Ja katsoimme, että on tärkeää tarttua tähän haasteeseen ja yrittää ylittää esteet. No, esiin nousi kuitenkin kysymyksiä erilaisia. Onko esimerkiksi parlamentin tehtävä ryhtyä tällaiseen hankkeeseen vai olisiko parempi, että jokin muu taho asian hoitaisi? Ja nyt 15 vuoden ajan jo asia on aina esiin noussut, mutta joka kerta sen toteutus on kuitenkin epäonnistunut on muistettava, että nyt Pöttering teki tämän viimeisimmän ehdotuksen, mutta jo parikymmentä vuotta sitten ajatus esitettiin ja siitä alkaen sen toteuttamisessa on aina epäonnistuttu. Ja miksi? Siksi, että halutaan koota yhteen kaikki historian asiantuntijat ja museoalan asiantuntijat ja tämä hanke aina laajenee ja laajenee ja sitten loppujen lopuksi kaatuu. Ja sitten jotkut ovat eri mieltä, sanovat, että ei parlamentin tulisi ryhtyä tämän tyyppisen hankkeeseen, vaan se olisi komission tehtävä tai neuvoston tehtävä ja tällaisinkin argumentteihin asia helposti kaatuu. Jos 27 jäsenmaata ryhtyisi asiaa eteenpäin viemään, niin tällöinhän syntyisi 27 erilaista historian tulkintaa, kun jokainen maa tulkitsisi sitä oman maansa kannalta. Eli näinkään asia ei etenisi. No, nyt sitten ollaan päästy asiassa liikkeelle. Olemme tietoisia aikaisemmista epäonnistumisista ja sitten puhemiehistö todellakin päätti, että nyt sitoudumme tähän hankkeeseen ja vähitellen sitten muutkin toimielimet, instituutiot tulevat kuvaan mukaan, erityisesti komissio, myöhemmässä vaiheessa myöskin neuvosto ja sitten Belgian viranomaiset ja muutkin viranomaistahot, paikalliset ja aluetason viranomaiset pikkuhiljaa tulevat myöskin kuvan mukaan ja myöskin jäsenmaat, kunhan aika tälle on kypsä. Eli lähdimme liikkeelle aikaisemmista kokemuksista ja varsinkin epäonnistumisista, kun mietimme sitä, miten tällä kertaa kannattaa edetä asiassa. olimme varsin tietoisia siitä, että jos parlamentti ei ottaisi asiaa esille, niin mitään konkreettista ei tapahtuisi ja siksi katsoimme, että oli korkea aika jo ryhtyä toimintaan. No, puhemiehistö ensinnäkin vuoden 2007 joulukuussa teki eh, virallisen päätöksen hankkeen käynnistämisestä. Ja sitten minä eh, sain tehtäväkseni toimia tällaisena välikätenä. Täällä sitten myöskin pääsihteeristön edustaja on paikalla. Ja hän on ollut mukana alun alkajan ja on edelleenkin hankkeessa mukana. Todellakin ongelmia ja hankaluuksia ja esteitä on ollut, myöskin epäilyksiin olemme törmänneet, mutta ö, ähm, on meillä ilonaiheitakin ollut. Nyt on saatu valmiiksi hankkeen konsepti. Päätettiin äh, koota yhteen yhdeksän varsin asiantuntevaa historioitsijaa, joilla kuitenkin on erilaiset lähestymistavat. Esimerkiksi Afrikan museon johtaja on tässä ryhmässä mukana ja kolmen Aasian museon johtajat. Eli näin saamme hyvän kattavan pohjan, mitä asiantuntemukseen tulee näillä historioitsijoilla on erilainen lähestymistapa kullakin ja meillä on sitten mukana myöskin muutaman modernimman museon johtajat. Ja olen itse sitten tässä mukana parlamentin edustajana. Ja kokemus on ollut varsin mielenkiintoinen henkilökohtaisella tasolla. Ensinnäkin siksi, että en koskaan aikaisemmin ole toiminut sellaisessa työryhmässä, jossa todellakin on näin korkea tason akateeminen akateemisia edustajia mukana, mutta toisaalta haluamme, haluamme pysyä myöt ja myös jalat maassa. Emme me mitään uutta luurea ole tässä perustamassa, vaan jotain vähän vaatimattomampaa, mutta kuitenkin sisällöllisesti tärkeää museota. Mielessä on myöskin pidettävä se, että emme tässä mitään ihmeitä ole keksimässä, vaan miettimässä vain sopivia puitteita tälle hankkeelle, jotta se hyvin etenisi. Ja lähtökohtaisesti siis tämä museo, jonka mainitsin, vaikutti kovasti siihen, miten lähdettiin liikkeelle, mutta vuotta Euroopan historian talossa. Erityisesti kiinnitetään huomiota Euroopan historian vuoden 1945 jälkeen ja siihen, eh, miten eh, historia on kehittynyt ja miten olemme pyrkineet vaikuttamaan toisiimme kuitenkin rauhanomaisesti ja integraatio mielessä pitäen. Eli näistä aspekteista lähdemme liikkeelle. Mietimme sitä, miten on mahdollista rakentaa rauhan Eurooppa, vakauden Eurooppa ja kuinka sosiaalisissa kysymyksissä on mahdollista edetä ja onnistua. Mutta nämä museoalan asiantuntijat ja merkittävät historioitsijat ovat tuoneet oman kortensa kekoon ja tuoneet esiin varsinkin sen, että emme voi pelkästään lähteä liikkeelle vuodesta 1945 ja siitä eteenpäin unohtaen kaiken, mitä on tapahtunut ennen tätä. Ja ajateltiin, että noin 75 prosenttia prosenttia eh, museosta keskittyisi eh, Rauhan Eurooppaan tulevaisuuteen ja sitten 35 prosenttia kapasiteetista eh, käsittelisi kuitenkin 1900-luvun alkuvuosikymmeniä. Ja sitten klassista historiaa kuitenkin jonkin verran käsitellään noin 5, 15 prosenttia kapasiteetista ja 10-20 prosenttia sitten keskittyy 1900-luvun alkuvuosikymmeniin ja suurin osa museon kapasiteetista sitten keskittyy viimeisiin 60 vuoteen Euroopan historiassa. kuitenkin ymmärsimme, että tarvitaan sellaista museota, joka toimii interaktiiviselta pohjalta vuorovaikutteisesti. Ja noin 25 prosenttia museon kapasiteetista onkin ajateltu sellaiseksi, että keskittyy vaihtuviin näyttelyihin kiertäviin näyttelyihin. Ja niitä voidaan sitten lähettää, siirtää eri museoihin. Ja sadat museot ja yliopistot, kulttuuriinstituutiot ovat olleet jo yhteydessä meihin. Yhteistyö tuntuu kiinnostavan. Myöskin Tärkeää on se, että museosta tulee monikielinen ja museon tapahtumat ja toiminta huomioi kaikki jäsenmaat. Parlamentti aikoo käyttää koko kieliregiimiä ja haluaisimme, että tämä olisi mahdollista myöskin tulevassa Euroopan historian talossa. Ja sitten hieman aikataulusta. Aikatauluesityksen tulette saamaan ymmärtääkseni varsin pian. Myöskin Viime vuoden helmikuussa perustettiin akateeminen lautakunta museohanketta varten. Pötering on mukana lautakunnassa, myös minä itse olen mukana tässä. Ja mukana on myöskin eh, esimerkiksi Brysselin kaupungin edustajia ja kulttuuriasioiden valiokunnan edustaja Herralama Suom myöskin mukana budjettivaliokunnasta. Kulttuuri- ja koulutuskysymyksistä vastaava komission jäsen on myöskin tässä lautakunnassa jäsenenä. Ja sitten herra Pyter Saksalaisen historian museon johtaja on myöskin yksi jäsen. Eli lautakunta hallitus koostuu varsin monista asiantuntevista ihmisistä. Ja vuonna 2009 tämä äh, lautakunta aloitti toimintansa ja sitten perustettiin yhteysryhmä, jonka tarkoitus on ajaa museohankkeen etuja sekä täällä parlamentissa kuin myöskin suhteessa muihin toimielimiin ja instituutioihin. Ja viime vuoden kesäkuussa sitten hankkeelle äh, löydettiin myöskin sijaintipaikka museo tullaan perustamaan eh, varsin lähellä parlamenttia sijaitsevaan eh, rakennukseen. Eli oikein hyvä asia. Eh, tämä rakennus on sellainen, että parlamentilla on 99 vuoden vuokrasopimus siihen. Hyvin edullinen. Kyseessä on Istman rakennus ihan lähellä tätä parlamentin rakennusta. Rakennus on varsin moderni, myöskin mielenkiintoinen ja <clears throat> aiheuttaa arkkitehtonisia haasteita myöskin, koska se on suojeltu. Sitä ei voi ihan uuteen uskon laittaa. Alun perin se toimi hammaslääkäriasemana, mutta katsoimme kuitenkin, että se on varsin sopiva tälle hankkeellemme. arkkitehtikilpailu on nyt avattu tämän rakennuksen sisäremonttia varten ja olemme saaneet varsin upeita ehdotuksia. 130 eh, arkkitehtitoimistoa eh, ilmaisi mielenkiintonsa asiaan. Me tietysti selvitimme niitä seikkoja, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja mihin pyritään tällä hankkeella. Ja sitten karsimme näistä tarjouksista, ehdotuksista. Osan pois jäljelle jäi 26. Monet ovat monikansallisia hankkeita, varsin kunnianhimoisia ehdotuksia esitettiin. Ja tältä pohjalta on jatkettu ja sitten 12 valittiin näiden 26 ehdotuksen joukosta. Ja nyt sitten mm, näiltä 12 toimistolta pyydetään alustavaa ehdotusta, alustavaa eh, suunnitelmaluonnosta, joiden pohjalta sitten asiantuntijaryhmä eh, valitsee jatkoon sopivimmat sopivimmat kaksi tai kolme suunnitelmaa. Ja puhemiehistö sitten tekee lopullisen päätöksen. Päätöksessä tietysti huomioidaan myöskin budjetti, budjettiin liittyvät seikat. Budjet, mandaatti ei ole vielä ihan selvillä. Myös Belgia on luvannut noin 6 miljoonaa euroa hankkeeseen kokonais olisivat noin 20 miljoonaa, tai se olisi parlamentin osuus. Kaksi ja puoli miljoonaa on sitten myönnetty vuoden 2011 töihin, eli asteittain tätä kokonaisbudjettia hyödynnetään. Ja 23. päivä <clears throat> kuluvaa kuuta henkilöstöhaku päättyi. jo ja pysyvä johtaja tullaan valitsemaan museolle. Ja sitten kahdeksan alan asiantuntijaa myöskin, jotka tekevät yhteistyötä johtajan kanssa kolmen vuoden sopimuksilla. Ja neljä hallintopuolen työntekijää myöskin. Nyky tähän saakka parlamentin eh, väki on tehnyt näitä tehtäviä eh, lisätyönään ja tämä on ollut varsin aikaa vievää. Sitten varsin paljon aikaa kului nimenomaan näiden mm, arkkitehtitoimistojen ehdotusten seurantaan ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana auttamassa. Eli neljä tuhatta neliötä on nyt ajateltu näyttelytilaksi pysyvälle näyttelylle ja sitten 804 vaihtuvalle näyttelylle ja sitten tiedotus- ja dokumentaatiokeskuksen koko olisi 304. Tarvitaan tietysti myös varastotilaa ja tässä voidaan myöskin hyödyntää parlamentin tiloja. En nyt tässä vaiheessa vielä tiedä tarkemmin ähm, näistä henkilövalinnoista ja hakijoista. On muistettava myöskin, että valinnat tulee tehdä tasapainoisesti huomioiden maantieteelliset ulottuvuudet, sukupuolen tasa-arvo ja toisaalta myös tämä tieteellinen tausta. Ja sitten budjetti asia. Se on myöskin mielessä pidettävä, koska se aiheuttaa joitain hankaluuksia. Oman ryhmäni kollega esimerkiksi on todennut, että no 2,5 miljoonaa on esitetty, mutta kyseessä on varsin pieni eh, summa, jos ajatellaan talousarvetta kokonaisuudessaan. mutta ei ehkä kannata enempää varoja vielä sitoa ennen kuin tiedetään, mitkä kokonaiskustannukset tulevat olemaan. Nyt varsin monet eh, asiantuntijat tarkastelevat tätä teknologiapuolta ja eh, eh, rakennuksen rakenteita, ovatko ne sellaiset, että olisi mahdollista esimerkiksi saada rakennuksen toinenkin kerros aikaiseksi. On mahdollista, että painorajoitusten vuoksi ei voida toista kerrosta rakentaa. Mutta missään tapauksessa 30 miljoonan rajaa ei kuitenkaan ylitettäisi kolmen neljän vuoden kuluessa. Eli tässä nyt muistettava se, että tarkoitus olisi vihkiä käyttöön vuonna 2014 tämä, tämä rakennus ensimmäisen maailmansodan muistopäivänä. Ja ajatus olisi myöskin, että Euroopan parlamentin vierailijat voisivat käydä omassa keskuksessamme, mutta käydä samalla myös tutustumassa Eastman rakennuksen museoon ja Le Monde eh, hiljan kertoi ja kirjoittikin juuri, että on skandaali, ettei tällaista omaa Euroopan historian museoa ole vielä olemassa. Ja niinpä kannattaa tähän loppuun sanoa, että me emme saa unohtaa epäonnistumisia, joita aikaisemmin on ollut, eh, kun näihin hankkeisiin on yritetty ryhtyä. kun eri poliittiset ryhmät tai Belgian viranomaiset ovat pyrkineet hankkeita käynnistämään, niin tilanne ei ole ollut helppo. Ja niinpä tuntui järkevältä lähteä liikkeelle tällä kertaa puhemiehistöstä. Näin saadaan hanke vankalle pohjalle. Ja on tärkeää miettiä huolella sitä, minkälaista museota halutaan perustaa. Ja on muistettava myöskin se, että myös komissiolta tarvitaan tukea. Ei kaikkea voi jättää pelkästään parlamentin harteille. Eli työryhmä varmasti jatkaa työtään asian eteenpäin viemiseksi. Mutta on mietittävä sitä, mitä halutaan aikaan saada. Tutkimuksiin liittyvät aspektit on huomioitava, on saatava aikaan museo, joka on houkutteleva myös alan asiantuntijoille ja että riittävästi dokumenttimateriaalia on saatavilla. Jos vain mahdollista, on pyrittävä hyödyntämään uusinta teknologiaa myöskin museossa. Tämä on varsin kunnianhimoinen, mutta todella kiehtova hanke. Ja nyt mielestäni ollaan jo niin pitkällä, että paluuta enää ei ole. Ja on hienoa, että sain kutsun tulla tänne teille kertomaan tästä asiasta. Kiitokset siitä puheenjohtajalle. Ja omissa nimissäni ja Eh, hallituksen nimissä. Eh, voin vain sanoa, että tarvitsemme teitä, teidänkin aktiivista tukeanne ja sitoutumistanne tähän hankkeeseen. Mutta on mahdollista ajatella eh, yhteisiä kokouksia valiokunnan ja hallituksen välisiä yhteisiä kokouksia, ei kuitenkaan avoimia kokouksia, mutta sellaisia, missä voidaan avoimesti keskustella näkemyksistä ja ajatuksista aiheen tiimoilta. Ja myöhemmässä vaiheessa, kun museohanke todellakin realisoituu, niin sitten voidaan avoimemminkin asiasta keskustella, mutta katsoisin, että tässä vaiheessa näin ei kannata tehdä. Ja Rovakhan on varsin sitoutunut tähän hankkeeseen, vaikka hänellä on monta muutakin vastuualuetta hoidettavanaan. Mutta toivottavasti hänen mielenkiintonsa tähän hankkeeseen säilyy edelleenkin. Ja todellakin teidän tukenne on äärimmäisen tärkeää. Kiitokset, lämpimät kiitokset. Ähm, ich meine, No niin, varsin kattavan esityksen saatte kuulla. Asiakirjakin on olemassa, tulette sen saamaan. Eli nyt, niin kuin sanottiin, ollaan niin pitkällä, että paluta ei ole. Ja se on hyvä, koska näinkin kauan tähän meni. Uskoisin, että nyt suuren aukon saamme tilkittyä. Kun aamulla puhuimme siitä, että nuoret eivät juurikaan tiedä viimeisten 50, 60, 70 vuoden historiasta, eikä siitä riittävästi kouluissakaan kerrota siitä, kuinka Eurooppa on jälleenrakennettu. Niin tätäkin taustaa vasten katsoisin, että tämä historian talo tulee olemaan erittäin tärkeä, varsinkin vierailijaryhmiä ajatellen. Ja jos on mahdollista hyödyntää uusimpaa olemassa olevaa teknologiaa kaiken tiedon havainnollistamiseksi, varsin monet nykymuseot hyödyntävät teknologiaa, katsoisin, että näin voimme päästä varsin pitkälle. Ja niin kuin totesit, tämän toimielimen tehtävä oli ottaa tämä asia hoitaakseen. Ja nimenomaan oma valiokuntamme on se valiokunta, jonka tulee asiaa mainostaa. No, myönnän omalta osaltani, että e, asian hoitaminen ei ole ollut ihan helppoa. Valedeli ja minä itse olemme olleet myöskin mukana työryhmässä sen takia, että meillä on suora yhteys valiokuntaan myös itse. Sihteeristömme on tässä hankkeessa mukana, eli tiedämme koko ajan, missä mennään. Ehkä voimme käsitellä vielä intensiivisemmin tätä aihetta sitten, kun arkkitehtitoimisto on valittu ja projekti käynnistyy ihan konkreettisesti. Silloin varmasti valiokunnassa kannattaa ottaa asia uudelleen esille. Soltanille juuri totesinkin, että ehkä ensi vuonna vaikkapa olisi mahdollista ajatella oma mietintöä tästä aiheesta, sillä tällä tavalla saadaan asia paremmin esiin tuoduksi ja mm, tuomme esiin sen, että valiokuntamme käsittelee tätä asiaa. Fisas on pyytänyt puheenvuoroa myöskin Rova Palladelli ja sitten Venä Rabato. Olkaapa hyvä, herra Fisas ensin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitoksia, varapuheenjohtaja. Minusta tässä on kyseessä aivan erinomainen aloite. Aivan liian usein valitellaan sitä, että, että me emme kykene myymään tätä Eurooppa-tuotetta nuorimmalle sukupolvelle mm, omissa maissamme. Ja siitä syystä mielestäni tässä on kyseessä oikein hyödyllinen viesti, joka voidaan välittää tämän Euroopan historian talon kautta. Katson sitä mietin, sitä asiakirjaa, jonka olette täällä jakanut. Se on erittäin mielenkiintoinen. Onko tämä museopuoli nyt ratkaistu lopultakin? On totta, että historiaa kirjoittavat aina voittajat, eivät ne, jotka häviävät. Saattaa olla mielipideeroja, uskonnollisia eroja. Vaikea on löytää oikeudenmukainen yleisnäkemys Ehkäpä tässä vaaditaan aivan mahdottomia. Mutta miten voidaan päästä tähän visioon, joka tyydyttää mahdollisimman monia eurooppalaisia? Sillä on hyvin vaikea tietää, mikä on totuus kaiken takana. Uskoksi kuitenkin tämä on aivan erinomainen idea ja kulttuurivaliokunnassa olemme valmiita tekemään mahdollisimman hyvää yhteistyötä. Madame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 Minä olen hyvin perillä projektin pitkästä historiasta ja olen iloinen, että me siirrymme positiivisempaan vaiheeseen. Luin tuon asiakirjan, joka jaat meille, jossa museon konsepti esitellään – Sitä on varmaan kovasti jo työstetty. Minulla on kysymys, joka koskee näitä historiallisia skenaarioita, joita näyttelyssä olisi. Minusta museoalan asiantuntijoiden pitäisi auttaa meitä ottamaan seuraava askel – pitäisi miettiä niitä skenaarioita, näyttelyn osia, joita museon tulee. Tiedän, että aikakautena on sodan jälkeinen aika, vuoden 1945 jälkeinen aika, jota painetaan enem, eniten, se ihan oikein. Ja ja se auttaa meitä välttämään tiettyjen varaamia, joihin herra Fisas on viitannut, jotka liittyvät toden tarinan kertomiseen. Mutta viimeiset 70 vuotta on lyhyt kaasin verrattuna Euroopan valtavan pitkään historiaan. Keskittyykö sitten sitten aatehistoriaan? teen parhaani, että me saamme sen auki 2014. S'il est important d'avoir une... Kiitoksia. Kommentti on samantapainen. Eli historian vuoden 1945 jälkeen on tietysti olennainen, mutta kyllä Euroopan on olemassa sitä ennenkin. Ja toivon, että me voimme saada pitkän aikavälin vision ihan keskiajasta ja renessanssista lähtien niin, että otetaan mukaan tähän sisältöön. Se on mielestäni tärkeää. Ja lisäksi haluaisin tietää, eh, henkilö kuten Edgar Morin, joka on hyvin vakaumuksen eurooppalainen, onko hän ollut mukana tässä hankkeessa? Ja otetaanko hänen yhteyttä, jos ei ole näin ollut? Se on varmasti hänelle erittäin mielenkiintoinen haaste. Lisäksi haluaisin tietää, onko orjuuskysymys ja ja siirtomakysymys myöskin otettu huomioon, nehän ovat myös osa eurooppalaista historiaa. Elnök asszony. Puheenjohtaja, kiitos. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tämä aihe on valiokuntamme esityslistalla. Onnittelisin myös herra Martinesia. koska tämä mietintä auttaa meitä, tai kertomus auttaa meitä ymmärtämään, minkälainen projekti on kyseessä. Että eurooppalaisena painottaisin yhtä asiaa. Olen käynyt dokumentin läpi No yhtä asiaa painettaisiin. Euroopan historia. Itä-Euroopan historia täytyy ottaa mukaan Euroopan historiaan. Eurooppa on ollut vuosikymmenen ajan jakautunut. Ja historian tuntemuskin on jakautunut. Se on luonut eräänlaista skitsofreniaa alalle, aiheeseen. Itä-Euroopassa ei välttämättä tunneta länsi-eurooppalaista historian käsitystä. Olen lukenut Pariisin ja Versailles rauhansopimukset Täytyy muistaa, että Unkari on jaettu tässä sopimuksessa. Se on kaksi kolmasosaa alueestaan ja niin puolet väestöstään, joka oli valtava katastrofi, jos sitä, ja sitä ei mainita asiakirjassa. Ďakujem vám pekne. Ja by som sa chcela najskôr poďakovať Miguel Angel úplne. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä aivan erinomaisesta esityksestä. Ja minusta on aivan mahtavaa, että meillä on näin omistautuneita henkilöitä tähän hankkeeseen. Minun mielestäni tämä hanke on mahdollisuus sopia yhteisistä asioistamme, emmekä, voi emmekä näin etsi eroja välillämme. Etsimme yhtenäväisyyksiä ja se on erittäin tärkeää. Aiemmin etsimme eroavaisuuksia, mutta nyt olemme ryhtyneet työskentelemään sen pohjalta, mitä voimme tarjota seuraaville sukupolville. Hvala, gospođa Nebudalova. Mrs. Kiitoksia sitten, Haiva, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Miguel. Tuli oikein kiinnostavaa. Minusta tämä on fantastinen projekti. Hyvä hyvä, että olette päässeet tähän pisteeseen ottaen huomioon, kuinka hankala tämä tämä on. Olet ihan oikeassa keskittyessänne vuoden 1945 jälkeisen aikaan. Kysymys on kuitenkin, että kuinka paljon siihen tulee mukaan. Tilahan on äärellinen, joten editointityö on valtava. Olen vilkaissut tätä asiakirjaanne Mutta kysymyshän on, miten tämä tehdään museologisesti kiinnostavaksi. Ei riitä, että sanotaan, että tapahtuu sitä ja sitten tätä. Tämä eurooppalainen yhtenäisyys ja kansojen lähentyminen Ymmärrän, että tämä varmaan teette, mutta se tulee asiakirjasta niin kauhean hyvin läpi ja uskon, että tavaraa tulee olemaan liikaa ja aito ongelmanne on editointi eikä sen löytäminen. Varmasti laaditte kiinnost... Kysymys on, mitä laaditte kiinnostavia esineitä ja miten estätte ne kiinnostavasti interaktiivisesti. Ja ymmärrän, että tuo tulee olemaan kantava teemanne. That you all did take part. Niin, kiitos. Eh, kiitos osallistumisestanne. Tärkeä hanke ja vielä sitten loppusanat Martinsen, olkaa hyvä. I think what... Toivottavasti en tarvitse käyttää koko kuutta minuuttia. No. Ensinnäkin se, mitä kaikki ovat yleistettäen sanoneet, koskee tätä asiakirjaa. Asiakirja heti kun se julkaistiin, julkaistiin myös internetissä ja me saimme satoja reaktioita, joista kaikki olivat aivan ylikriittisiä. Kaikissa todettiin, että tämä paperi on hyvä, niissä kritisoitiin puutteita, mukaan lukien myös jotakin parlamentin kollegoita, hyvin vähän kuitenkin. Mutta mukana olivat professorit, jotka totesivat, että valtava skandaali, että ette ole ottanut sitä ja tätä esille. Ja siitä syystä olen hyvin pitkälti vedonnut tähän ja ystäväni Fissas varmasti ymmärtää tämän, että se mitä sanotaan Espanjan kansallissodasta, niin sen heijastaminen oli hyvin vaikea. minulle. Minun hän ei ollut mitenkään puuttua sisältöön. No joka tapauksessa. Minusta meidän täytyy ymmärtää, mitä täällä Nedvedla Luova on sanonut. Kysymys ei ole yksittäistä maista. Ja toinen kommentti, joka on tärkeä, on myös se, että meillä pitäisi olla tällainen pysyvä museo ja antaa paljonkin merkitystä muille näyttelyille. Muut näyttelyt mahdollistavat sen, että voidaan esittää paljon erilaisia näkemyksiä. Voidaan keskustella menneisyydestä, keskiajasta, Santiagon puhe, meille tärkeä Espanjassa, mutta näin me voimme temaattisesti myös ottaa sille naisten roolin, ammattiyhdistysliikkeen, orjuuden, tieteen ja niin edelleen. Minusta Tällaiset tilapaisnäyttelyt ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat myös näitä kiertäviä näyttelyitä. Ja niissä tarjotaan mahdollisuus sitten käydä museoissa eri maissa. Ei pelkästään perinteissä museoissa, vaan museoissa, siis tällaisissa kulttuuritaloissa, pienemmissäkin paikoissa. Se, mitä edustaja Pasadelli totesi, on erittäin tärkeää. Yksi huolenaihe on myös se, että me emme saa äh, tietysti tuottaa samaa sisältöä kuin jo sellaisessa museossa, jotka ovat olemassa. Jokaisessa maassa miltei on joku historian museo. Meidän tulisi pyrkiä, aivan kuten tällä niin hyvin todettiin, samaan aikaiseksi museo, joka osoittaa, mitä ovat ne yhteisasiat, joita meillä on. Ja samalla ei tietenkään saa jättää huomiota näitä meitä jakaneita kysymyksiä. Onpa kysymys ollut sitten uskonnosta, taloudesta, ideologiasta, niin se on hyvin tärkeää. Tässä suhteessa minusta meillä pitäisi olla tietty tila, joka liittyy kulttuuriin ja ajatteluun. Se on erityisen tärkeää. Ja tietysti tilaa täytyy olla renesanssille ja keskiajalle, mutta sen pitäisi olla hyvin pientä, jos katsotaan tätä koko kuvaa. Eli luonnollisestikin täytyy puhua keskiajasta ja renesanssista, mutta ei tässä nyt mikään renesanssi tai keskiaikamuseo ole kyseessä. Se, että olisi yksi sali keskiajasta ja yksi renesanssista, niin se minusta on tietysti tärkeää, mutta riittävä samalla. Ei tässä nyt ole kysymys 60 salista, josta jos sitä lisätään tästä enemmän, niin silloin tietysti tilanne menee huonoksi. Ja lisäksi pelkään, että Kreikan ystävämme ja Italian ystävämme haluavat ottaa koko antiikin ajan sitten. Ja sen tietysti oli ihan perusteltua, mutta antiikiasta kertovia museoitahan on joka paikassa ja ne ovat erittäin tärkeitä. Eli joka tapauksessa tähän pitäisi ainakin viitata. Emme me voi missään tapauksessa ottaa Euroopan historian museota ilman, että todetaan, mitä kreikkalaiset ja roomalaiset ovat merkinneet. Ja tietysti pitää todeta, mitä muslimiyhteisö on merkinnyt 800 vuoden ajan näissä ma- maissa. Mehän olimme islamilainen maa. Suuri osa Italiasta ja ottomanien empiiriumi keisarikunta eh, levitti tätä ajatusta, eli meidän täytyy ottaa sekin esille. Meidän täytyy ottaa huomioon siis nämä kaikki eri reaktiot. Edustaja Tokesh, jota tietysti kunnioitan valtavasti, esitti meille kysymyksen, joka on erittäin merkittävä. Ja kun olen todennut, että ryhtyisimme keskustan vuodesta 1945. Emme tietenkään voi olla siitä keskustelematta keskustelematta Trianonin rauhasta. Ja tietysti täytyy puhua siitä, mitä tapahtui 2000-luvun, e, anteeksi, 1900-luvun alkupuoliskolla. Kaikki vähemmistöongelmat, joita nyt mainitaan, niillä täytyy olla myöskin aivan erityinen osansa tässä. Aivan kuten niillä täytyisi antaa myöskin aivan erityinen tila tämänhetkiseen tilanteeseen, eli ottaa huomioon maahanmuuttoilmiö. Kun minä näen Ranskan jalkapallojoukkueen ja näen siellä italialaisia nimiä, ranskalaisia nimiä, ja luonnollisestikin magreb alueelta olevien ihmisten nimiä, niin se on Eurooppa, se on meidän Eurooppamme. Jos sitä ei ymmärrä, niin silloin ei ole mitenkään hyvä eurooppalainen. Tämä on tietysti erittäin monimutkaista, mutta minusta meidän täytyisi kyetä kuitenkin pääsemään kunnolliseen lopputulokseen. Täällä todettiin myös sitä, että suuri ongelma on se, että mitä valitaan ja millä tavalla valitaan. Jos meillä olisi 50 000 neliön museo, niin se olisi paljon helpompaa kuin tietysti, jos meillä on vain 4000 neliötä käytettävissä. Mutta eiköhän meillä ole riittävästi hyvää tahtoa Ja uskon, että museo olisi ollut helpompi järjestää 12 maan kanssa kuin 27 maan kanssa, mutta se ei olisi edustanut niin hyvin Eurooppaa. Suuri haaste tarjoaa meille myös sen, että me voimme ottaa huomioon koko itäisen mantereemme osan, mikä 20 vuotta sitten ei olisi ollut mahdollista. Ja vielä kerran kiitän teitä kaikkia. Olisin kyllä haluan, että otatte tämän mukaan ja pyritte tuolla budjettivaliokunnassa myöskin vakuuttamaan ystävämme, että kun pyydämme 2,5 miljoonaa vuodelle 2011, niin se on vähemmän kuin mitä mineraaliveteen käytetään. And it was Lämpimät kiitokset. Varsin mielenkiintoinen keskustelu. Täällä on paljon ystäviä ja mm, tulemme tukemaan teitä ja omalta osaltamme panostamaan asiaan. Ensimmäinen ja toinen päivä kesäkuuta sitten seuraava kokouksemme. No niin, näkemisiin.